I don't know what that was. Uh, uh Hyvät naiset ja herrat, voisitteko ystävällisesti asettautua paikoilleen, herra Abadze? tulkapa tähän e-, e-, e-, eturiviin, kun olette kumminkin varjoesittelijänä, niin olisitte vähän, vähän porukassa mukana tiivimmin, että ette ole siellä kaukana takana. Mukava, jos pääsitte tänne eturiviin kanssamme. Niin, iltapäivää kaikille ja tervetuloa tämän päivän kokouksemme viimeiseen osioon. Haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi esittelemme Johan äh, Kreutzmannin, joka on valiokunta-aloitteisesti on ryhtynyt käsittelemään internet-uhkapeliä Schademose, tervetuloa on SNDn puolesta varjoesittelijä, joka jo aikoinaan tässä teki kerran mietinnön. Eli asiantuntemusta kyllä riittää. Ja tässä on myöskin komission konsultaatioon kuuluva keskustelu, eli siitä tai sieltäkin on materiaalia tämän tuoksi. Kreutzmann, Abad, Salmose, Ryyle ei vielä ole paikalla. Fox on paikalla ja herra de Jong on niin ikään paikalla. Eli kyllä porukkaa on sopivasti paikalla. Ja näinpä pidemmittä puhetta haluaisinkin antaa herra Kreutzmannille puheenvuoron. Siellä komission edustaja on vaihtanut paikkaa hämäyksen vuoksi. Herra Bron, joka oli e- eilen käsittelemässä kanssamme tätä mm, palveludirektiiviä, on nyt sitten äh, myöskin uhkapeliasiantuntija. Ja nyt sitten Kreutzmannille alus, alkupuheenvuoro. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vihreä komissio on julkaissut, joka on lähtenyt liikkeelle komissiosta elokuusta. Siitä on julkaistu yhteenveto tuloksista. Se osoittaa sen, että komissio on ollut hyvin laajan lähestymistapan asioista, jotka eivät välttämättä liity asiaan, toisaalta kenties siihen myöskin, että pyritään jotakin säätelemään. Meillähän oli kuuleminen ja kuulemisessa selkeästi osoittavi ilmi, että on toiminta toimintaan Euroopan tasolla. Me tiedämme, että läheisyysperiaate pätee tässä yhteydessä sitä tuomioistuin Es gibt, bringt auch mein <laughs> Koska lausuntoani, jos se nousee esille ja pelkästään on sille se, että on tarkoitus noudattaa tai tarve noudattaa lähetysperiaate, vaan sitä pitäisi myöskin pitäisi kunnioittaa. Kaikki nämä asiat, joita voidaan äh, valita Euroopan tasolla, voidaan myöskin ratkaista Euroopan tasolla. Minä olen kohdassa yksi ottanut tämän esitys, jossa olen sanonut, että väestön luontainen pelihalu on luodettava luonnollisia valvottuun suuntaan. Ja on pyrittävä eh, todeta, että jos pyritään välttämään laiton pelaaminen, silloin se monesti tehdään vain Euroopan tasolla. Jäsenvaltiot pyrkivät tekemään tästä tietysti monia asioita. Se, että pyritään turvaamaan myöskin tehokas alaikäisten pelaajien suojeleminen, sekin on mahdollista vain Euroopan tasolla. Tästä on esimerkki Suomi, tai oliko se Tanska, josta kuulimme kuulemisessa, jossa sanottiin, että on keskitetty lupamenettely ja että luvan voi vain saada, jos ei ole, vain jos on olemassa houkutus peliin. Tämä on hyvin tärkeää, jotta voidaan estää tällaista riippuvuutta peleistä, pelaamisesta tai suoraan nuorisoa. Tämä on mahdollista hoitaa vain Euroopan tasolla. Ja tämä riippuvuus peleistä voidaan unohtaa silloin ja myöskin alaikäiset, niin riippuvuuden vaara voidaan hoitaa vain Euroopan tasolla siinä, että haetaan lupaa, joka sitten annetaan, voidaan siis järjestää myöskin yksityisellä tasolla, sen ei tarvitse olla välttämättä Euroopan tasolla organisoitua mutta silloin täytyy myöskin todeta, että on olemassa yksi rekisteröinti, yksi identifiointi, ja silloin voidaan tämä hyvinkin hoitaa online-alueella niin, että samalla myöskin torjutaan riippuvuutta. Ja jos me saamme aikaan lisensioidun järjestelmän, silloin voidaan myöskin hoitaa asia offline, koska kasinot, lotto- ja toto seurat, jotka tarjoavat online-pelaamista tai myöskin peliautojen valmistajat, voivat tietysti myös keskityssä rekisteröinnissä olla mukaan vedettynä tällaisen kysymysten käsittelyyn kuin riippuvuus ja nuorten suojelu. Nuorten suojelu. Tarkoitus on hoitaa asia avoimesti ja sekin on mahdollista Euroopan tasolla ja tärkeää myöskin hoitaa siitä, että urheilun osalta säilyy integriteetti. Meillä oli tänä vuonna kuuleminen rahanpesusta. Olin sellaisessa paikalla ja sekin voidaan hoitaa parhaiten keskityllä valvonnalla, joka tapahtuu Euroopan tasolla. Siksi johtopäätös minulle esittelijänä on se, että meidän pitäisi pyrkiä kaikki nämä asiat yli ryhmärajojen, niin ne on hyväksyttykin ryhmärajojen, hoitaa Euroopan tasolla, ratkaisulla tasalla, ja miten tekemällä direktiivi. Se voi olla tällaista vähimmäisharmonisointia, josta jäsenvaltiot sitten toteavat kenties, että haluavat korkeampia normeja, koska jäsenvaltiot joka tapauksessa yritetään mukaan asiaan, koska ilman jäsenvaltiota ei voida noudattaa toisiasusperiaatetta ja ilman jäsenvaltiota ei voida sanakaan tulosta. Joten jäsenvaltiot on vedettävä mukaan ja jäsenvaltiothan ovat erityisen kiinnostuneita siitä, että esimerkiksi mustapörssi saadaan suljettua. Jos meillä on eurooppalainen säädös, meillä on myöskin voimaa toimia laitonta pelaamista vastaan ja myöskin eh, epäreilyä kilpailua vastaan, joka tulee aasialaisilta tarjoajilta. Tämä toiminen on siis mahdollista. Se merkitsee siis sitä, että Eurooppa tässä on ratkaisu kaikkiin ongelmiin, kaikkiin ongelmien ratkaisemiseen. Toisiosuusperiaatetta emme voi välttää, siksi jäsenvaltiot, me tarvitsemme jäsenvaltioita, mutta olen vakuuttunut siitä, että kaikki ongelmat, joita yksittäiset Euroopan valtiot eivät pysty itse ratkaisemaan, voidaan ratkaista Euroopan tasolla, jolloin saamme tällaisen win-win-tilanteen, joten se edessä pelaajilla on tietysti toive, että eh, että lupia myönnetään vain yhdessä jäsenvaltiossa ja, ja, ja että lupa pätisi muissa jäsenvaltioissa. Tämä ei ole tietenkään mahdollista, tämän toimen toteuttaminen eh, koska se merkitsi toissijaisuusperiaatteen rikkomista, mutta tietysti toisaalta voitaisiin vähentää byrokratiaa, jos olisi eurooppalainen ratkaisu. Ja jäsenvaltiot voivat sanoa, että hyvä on, me hyväksymme sen, annamme automaattisen luvan, tai ne asettavat normin korkeammalle ja sanovat, että me haluamme vain tutkia tietyt korkeammalla tasolla olevat normit ja muu on sitten perustaa tälle hyväksymiselle, luvan antamiselle. Tämä on sisältys, jota voidaan pohtia, myöskin voidaan vähentää byrokratiaa minä toivon, että niin, sana laaja enemmistö, mitä sekunti harjoittaa yhteistyötä. Olen vakuuttunut siitä, että ilman laajaa enemmistöä parlamentissa komissio tulee tekemään vähän. Jäsenvaltiohan tarvitaan tähän, mutta jos me kaikki ajamme asiaa eteenpäin, mikä oli myös tulos kuulemisesta, on selvää, että kaikki poliittiset ryhmät, niin jos me kaikki haluamme, ja meillä on kaikki poliittiset ryhmät tässä takana, niin silloin me voimme ratkaista asiat vain Euroopan tasolla. Ja tästä me olemme vain puhunutkin, koska voimme ratkaista nämä asiat ja voimme yhdessä päästä tulokseen. Silloin saamme aikaan edistystä kaikissa niissä asioissa, joissa tarvitaan, jotta ne voidaan ratkaista Euroopan tasolla. Joten toivon, että saamme laajan enemmistön. Olen avoin kriittisille kommenteille ja olen iloinen jo nyt yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you very much indeed for that very clear. Kiitoksia tästä hyvin selkeästä johdatuksesta, johdannosta aiheeseen, että komission pitää konsensuspohjalta lähteä tätä liikkeelle. Mä avaas seuraavaksi, olkaa hyvä. Euh. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää herra Kreutzmannia tästä mietinnön esittelystä ja todeta, että olemme hyvällä tiellä ja jaan toki nämä seikat, joita, jotka e- esittelijä jo mainitsi. Kiitos siis. Ensinnäkin kaksi näkökohtaa. Tämä markkina-alue ei todellakaan ole samanlainen kuin monet muut, eikä samoja sääntöjä voida soveltaa täällä, joten Tämä kannattaa pitää mielessä koko keskustelun ajan. Tärkeä periaate meille on ensinnäkin toissijaisuusperiaate, toissijaisuusperiaate ja aktiivinen toissijaisuusperiaate. Se, että me työstämme eurooppalaista kontekstia siten, että kunnioitamme jäsenmaita, noudatamme keskinäisen kunnioituksen periaatetta niin, että jokainen jäsenmaa pystyy pitämään oman sääntelykehyksensä. Mielestäni laillista tarjontaa tulee ylläpitää, joten kaikki toimenpiteet tässä suunnassa ovat mielestäni positiivisia. Sen sijaan kaksi asiaa eroaa siitä, mitä jo on jo sanottu. Ensinnäkin hallinto, eurooppalaisten lisenssien järjestelmä ensinnäkin eroaa. Ensinnäkin kun hallintokuluja poistetaan, tässä tuen esittelijää, koska mielestäni todellakin pitäisi vähentää näitä kuluja, koska kysymyksessä on rajat ylittävä toiminta ja toiminta. Ja totta kai kuluttajan suoja mielessä, mutta myös muutoin aivan turhina nämä kulut tulisi vähentää, poistaa eurooppalaisten lupien tai lisenssien suhteen ensinnäkin prosessin ensimmäinen etappi on se, että kiinnitetään erityishuomiota lupan saantimenettelyn yksinkertaistamiseen ilman, että se rajoittaa keskinäisen kunnioituksen periaatetta. Ensinnäkin hallintokulujen pienentäminen on äärimmäisen tärkeää ja myös sen, myös sen takia, että sääntelyvapautta omissa jäsenvaltioissa ei tule rajoittaa liikaa. Eli eri jäsenmaiden välille voidaan asettaa sopimuksia ja eurooppalainen taso on se, jossa vahvistetaan viranomaisyhteistyötä ottaen huomioon kansallinen sääntely. Ja kun vielä viittaan jo sanottuun, haluaisin lisätä yhden seikan tähän liittyen kuluttajasuojaan. Euroopan tulee tarkastella, ja sanon tämän aivan samassa logiikassa äh, esittelijän kanssa, ensinnäkin urheilun pelin reilun hengen nimessä – peli, pelioperaattori ja myös tapahtuman järjestäjä ovat siinä aseas, asemassa, että he juridisesti voivat järjestää tarjontaa ja tarjota, tarjota reilun pelimahdollisuuden, urheilumahdollisuuden myös myöhemmin tulevaisuudessa. Meidän tulee tarkastella myös juridista perustaa, perustuuko se sisämarkkinalainsäädäntöön vai kuluttajasuojalainsäädäntöön. Tätä voimme työstää edelleen tätä, näkökohta, tätä näkökohtaa. Euroopan parlamentin tulisi laajentaa tai tulisi tukea direktiivin laajenemista, koska kyseessä eivät ole pelkästään kasinopelit. Eli tässä se mitä halusin teille sanoa. Nämä asiat olivat jo mukana mietinnössä. Haluaisin korostaa edelleen tätä luvansaantiprosessia ja myös pelien reiluutta. Uh, thank you very much indeed, Mr. Kiitoksia sitten edustaja Schaldemose. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitos äh, myöskin teille, herra äh, Kreutzmann, varsin kiinnostavasta hyvästä mietinnöstä. Itse asiassa parempi kuin mitä liberaalta uskoisin toivoakaan. Ähm, tämän mietinnön lukeminen oli silkka ilo, koska äh, Tämä näyttää perustuvan nimittäin täsmälleen niille tiedoille, jotka äänestyksessään aikoinaan torjui. Mutta että varmaan ylläty, jos poimin muutaman parannusehdotuksen tähän mietintöön. Lähden omalla keppihevosellani liikkeelle, eli toki ymmärrän, että tässä uhkapeliareenalla vastassamme on tukkuhaasteita, kuluttajien suoja, rahanpesu, petokset, näin poispäin. Ja nyt kyllä minusta aika on kypsä eurooppala- eurooppalaisen yhteistyön syventämiseksi. No hyvä, hyvä näin. Mutta, mutta herää kysymys, mitä työkalua voisimme käyttää vastataksemme näihin haasteisiin. Ja nyt täytyy kyllä todeta, että en ole aivan vakuuttunut eh, siitä, että direktiivi on paras mahdollinen ratkaisu. Eh, toki olen yhtä mieltä sen, siitä, että meidän pitää tehdä läheisempää yhteistyötä jäsenmaiden välillä, tai jäsenmaiden pitää tehdä siis keskenään parempaa yhteistyötä. Ja aluksi voisimme tietenkin edellyttää, että komissio luo puitteet tälle tehokkaammalle jäsenmaiden väliselle yhteistyölle. Meidän pitää tehdä jotakin laittomien toimijoiden kitkemiseksi pois. Mus, tämä musta pörssi, harmaat markkinat ovat yksi, yksi asia – mikä pitää hoitaa. Ratkaisuna tässä oli siis se, että jäsenmaat voisi, jäsenmaiden pitäisi voida kitkeä nämä laittomat toimijat pelikentältä. Äh, tätä, tätä, tämänhetkinen tilanne on riittämätön ja me tarvitsemme varmastikin kuluttajan suojaa tehostamista ja ylipäätänsä tehokkaampaa järjestelmää sikäli kun uskallan toivoa jäsenmaiden välistä parempaa yhteistyötä. <clears throat> Mutta eh, komission kuitenkin eh, tulisi eh, kyetä helpottamaan tätä yhteistyötä. Rajat ylittävän yhteistyön pitäisi olla huomattavasti tehokkaampaa ja purra paremmin näihin laittomiin toimijoihin. Kaiken kaikkiaan koko uhkapelin markkina on hyvin sirpaloitunutta. On täysin ymmärrettävää äh, näissä oloissa, koska meillähän on tämä läheisyys, toissijaisuusperiaate, jolloin jäsenmailla on, jäsenmaiden vastuulla on omat äh, sääntönsä ja lakinsa uh-, uhkapeliin nähden laatia. Tilanne ja perinteet vaihtelevat pitkin Eurooppaa, siksi tilanne on niin hajanainen kuin, kuin on. Meidän pitäisi äh, tuottaa tällainen sitä, sitä kautta. Siis jos lähdetään laatimaan tällaista eurooppalaista direktiiviä, siinä sitä huoma, eh, huoma, huomattaisinkin, että eh, yhtäkkiä onkin yhdenmukaiset säännöt eh, uhkapelin markkinoiden luomiseksi. Mutta se aika ei ole vielä, eikä tämä ole oikea ratkaisu. Et sitä odottaessa on parempana, näin paremmaksi ratkaisuksi sen, että, että uhkapeli ei suinkaan ole mitään tavanomaista taloudellista toimintaa, vaan aivan omanlaistansa erikois, erityislaatuista toimintaa joka edellyttää jäsenmaille yhteistyötä ja jäsenmaille käyttöön välineitä, jonka avulla ne voivat tätä yhteistyötään paremmin tehdä. Näihin haasteisiin paremmin vastatakseen. Mutta toki kyllä minä ymmärrän nämä pulmat, mitä siellä taustalla avaa, piilee, piilevät, mm, eli, eli rahanpesu ja kuluttajasuoja parantaminen. Muutama muukin seikka tässä kai hertaa mieltäni, mutta en nyt lähde niihin sen syvemmän. Haluaisin tässä vaiheessa vain ottaa nämä kaikkein olennaisimmat seikat esille, mutta mietintä muilta osin, monilta muilta osin on, on aivan erinomainen ja nyt varmaan äh, saataakseen laajan enemmistön parlamentissa, parlamentin laajan kannatuksen. Kaikki poliittiset eh, Euroopan parlamentin ryhmät eh, ovat myöskin sisäisesti jakautuneita, mitä tulee eh, suhteeseen tai asenteisiin, uhkapeliasenteisiin, koska kaikki riippuu kunkin jäsenmaan perinteistä ja tavoista. Ainakin minun ryhmässäni kansan, kansanpuolueessa hajannusta on. En tiedä, miten teidän ryhmässänne, mutta eiköhän sielläkin edut aja aika pahasti ristiin. Mutta pyrimme kumminkin saavuttamaan mahdollisimman laajan yhteisymmärryksen, kenties pienin, pienin askelin edeten, jotta pääsemme tämän ongelman herraksi. Mutta toki ymmärrän tai myönnän, että nyt on, nyt, nyt on aika mennä vielä pidemmälle kuin maaliskuussa 2009 sen vuoksi odotan kiinnostuneena jatkuvaa yhteistyötä tällä hyvin kiinnostavalla sektorilla. Kiitoksia näistä rakentavista sanoista. Korostaa myöskin sitä, että meidän omistautumisemme on tällaista jatkuvatoimista. Kun ajattelemme, että tässä pohjalla on tällainen aiempi aiempi äh, mietintö. Äh, äh, nyt sitten luovuttaisin puheenvuoron edustaja Foxille, vaikka edustaja Ryyläkin näkyy tulleen paikalle. Siis Fox, Ryylä ja Dijon. Ja mitä sitten, täällä on herra Van Nock, Campos, Manders, Pusutil ja Virma ja edustaja Gebhardkin vielä ilmoittautuu listalle. Muita puheenvuoropöntöjä ei ole hyvä pysymme aikataulussa. Herra Fox seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Saanko lisätä kiitokseni herra Kreutzmannille hyvästä työstä ja hänen osallistavasta vastaan tähän hyvin herkkään aiheeseen. Rovas Kaldemuse, kuten minäkin olin Antolikan Kanturvas Kaldemus oli hyvin ilahtunut tästä tuloksesta. Minä taas olin pettynyt siihen, että meillä ei ollut niin sanokseni liberaalimpaa lähestymistapaa näin liberaalilta esittelijältä. Rovas Kaldemus sanoi, että hän toivoo, että menisimme hiukan pitemmälle kuin menimme maaliskuussa 2009, mutta meidän pitäisi pyrkiä todellakin minun mielestäni työntää herra Grossmanin tekemään vielä pitemmälle, koska Minun ryhmäni lähestymistapa oli tämä vähemmistön kanta, jos, joka itse asiassa aika paljon tukea, joka oli huomattavasti liberaali lähestymistavaltaan uhkapelin säätelyssä. Tämä mietintö on ollut sellainen, että se on keskittynyt ydinkysymyksiin, jotka liittyvät online-uhkapeliteollisuuteen. Määrittelyltään se on voidaan sanoa, että se on luonteeltaan rajat ylittävää. Ja tämä on johtanut siihen, että on oikeudellisen varmuuden puutetta. Kiitos. Huonoa kuluttajan suojaa ja laittomien toimijoiden toiminnan laajentumista, jotka ovat myöskin osallisina rahanpesussa ja muissa laittomissa toimissa. Meidän pitäisi pyrkiä Samaan aikaan helpotusta markkinoille pääsyn sisämarkkinoille ja ottaa huomioon kuluttajakysymykset. Haluaisin nähdä enemmän painotusta siinä, että katsotaan rikkomusmenettelyjä, jotka kohdistuvat jäsenvaltioihin, jotka rikkovat sisämarkkinasääntöjä. Nämä ovat aiheuttaneet vakavia esteitä sisämarkkinoille pääsylle ja estäneet innovaation kehittymistä ja myöskin sitä, että saataisiin huomattavia tulolähteitä kansallisille, kansallisille verojen keräjille. Monet kansalliset hallitukset jo pyrkivät säätelemään uhkapeliä. He katsovat, että he pyrkivät suojelemaan jotakin, mikä on laillinen tulolähde, mutta kuitenkin, jos he vapauttaisivat markkinoita, he voisivat havaita, että tuo tulolähde kasvaisi. Minä uskon, että kunnolla säännelty eurooppalainen EU-puite pelaamiselle voisi tuoda mukana monia hyötyjä. Meidän pitäisi varmistaa, että puitteet sisältävät turvalausekkeita, jotka koskevat kuluttajia, koska me haluamme varmistaa vastuullisen pelaamisen, sen, että suojellaan haavoittuvia ryhmiä, estetään rahanpesua ja pyritään varmistamaan myöskin online-toimi. Mitä Rovas Kaldimuose sanoi, yksi, hän sanoi nimittäin, että pelaaminen ei ole normaalia kuluttajan toimintaa, mutta niin sanoitteko todellakin näin? ja että sanotte normaalia taloudellista toimintaa. No mikä sitten on ero esimerkiksi siinä, että nuori ihminen ostaa uuden pelin tietokoneeseen ja käyttää 40-50 euroa kuukaudessa tähän peliin, kun sen joku tekee tietoisen päätöksen siitä, että harrastaa pelaamista internetissä 50 eurolla kuukaudessa. He valitsevat käyttä, rahan käyttöä vapaa-aikana tiettyyn tarkoitukseen. He ovat valmiita käyttämään sen näin ja menettämään sen kenties pokerissa internetissä tai jossakin muussa pelissä, jota perataan internetissä. Se on tietoinen päätös. Että se, että me emme satu nyt hyväksymään tätä valintaa, koska emme ole yhtä mieltä siitä, että pelaaminen olisi hyvä asia, ei silti estä sitä tekemästä tätä. Tässä on hiukan moraalinen sävy tässä keskustelussa, koska jotkut ihmiset eivät ainakin pidä näistä pelaamisesta ja ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi estää muitakin ihmisiä tekemästä sitä. Minä hyväksyn sen, että kollegat eivät hyväksy pelaamista, mutta minä haluan kuitenkin, että on kunnollista suojelua niin, että voidaan huolehtia riippuvuudesta tai estää sen syntyminen. Mutta se, että me pidämme moraalistakin asiaa huonona, mutta joka on kuitenkin sellaista, mihin jotkut kuluttajat valitsevat käyttävänsä, käyttävänsä rahoja. Näin on. I think Mr. Eh, edustaja Moose haluaa korjata äh, äh, sanomisiaan. Siis en, en minä tätä äh, ole näin muotoillut, vaan Euroopan unionin tuomioistuin on todennut sen ei normaaliksi taloudelliseksi toiminnaksi, vaan tällaiseksi erityislaatuiseksi toiminnaksi. Ei se ole minun keksintöäni, vaan tuomioistuimen puhetta. Haide, niin kiitoksia olen Foxin puheenvuorosta kiitollinen, koska te viitoittaa tiet, missä, millä liikumme tämän, tämän tien leveyden, koska meidän perinteet ja kulttuurit ovat erilaiset. Olen, äh, olen hyvä, että herra Kreutzmann sattui olemaan tämän äh, mietinnön esittelijä, eikä herra Manders esimerkiksi. Näin pääsisimme päädämme varmaan pidemmälle koska tämä pohja mahdollistaa myöskin esimerkiksi Saksassa käytävän keskustelun, joka ei ole kovinkaan helppo asia sinällään, ja mitä herra Fox äsken totesi näistä, näistä voitoista, tuotoista, jos, jos tarkastelee kuka tässä esimerkiksi Saksan kaltaisessa jäsenmaassa uhkapelistä hyötyy, ne ovat nämä, nämä ammattiurheilijat ja sitten nämä ammattipelaajat, jos ajatellaan nämä, nämä yhtö, ryhmät eivät välttämättä hyötyisi, jos tämä olisi verollista, veronalaista tuloa vaan esimerkiksi suuret urheiluorganisaatiot eivät niin ikään hyödy tästä. No eli sitten kysymys siitä, mihin, mihin tässä ollaan menossa. No tässä on erittäin suuret käytännön tai perinneerot jäsenmaissa, juuri sitä, että mihin rahat esimerkiksi käytetään. Herra Kreutzmann ehdotuksissa on ottanut esille kaikki tärkeät asiat, toissijaisuus, molemmin puolin tunnistaminen, tietysti lasten ja nuorten suojelu ja näin poispäin, se on ihan oikeasti. Tietysti, tietysti laillista pelitarjontaa tulee lisätä ja, ja laiton kitkeä kokonaan pois, sekin on ihan hyvä aja. Olen ihan valmis näiden tueksi asettumaan. Mutta sitten jännittävä kysymys on sitä, entä sitten? Eli tarvitsemme tietenkin lisää yhteistyötä. En tiedä, onko direktiivi oikea tie edetä. Ehkä asetus olisi kenties parempi konsti saavuttaa se, mihin tavoit, mitä tavoittelemme. Jos ajatellaan tätä Eurooppa, Euroopan tason toimintaa. Komissio esimerkiksi voisi esimerkiksi valvontaviranoistan, valvonta viranomaisten koordinaatiota tulisi vahvistamaan, se voisi olla yksi, yksi keino. En tiedä, onko te sitten tosiaan direktiivi paras keino parempi kuin ehkä asetus, ovat minusta äh, kysymyksiä. Meidän tietysti pitää sitten kyetä äh, puolustamaan näitä käsityksiä äh, tuolla kansallisilla markkinoilla, mutta täytyy, täytyy täytyy kyllä sanoa, että en jaksaisi kyllä tätä lobba, lobbareiden tulvaa, joka, joka tästä, tästä lähtee, tämän ansiosta lähtevät liikkeelle sen minä en kyllä jää mitään tilaisuutta eh, eikä mahdollisuutta tavata kaikkia mahdollisuuksia, mutta teidän ehdotuksenne eh, kenties eh, menee vähän pidemmälle, että voisimme tietysti tätä vähentää jatkossa esimerkiksi riippuvuutta. Se on hyvä periaate, kiitos. Ja sitten Dion, varjoesittäystä viimeisenä. En ook dank Um, Kiitoksia herra Kreutzmann tästä mietinnöstä. Haluaisin vielä toistaa oman ryhmäni lähtökannan. Kysymys ei ole normaalista taloudellista toiminnasta, vaan se mikä meille on tärkeää on se, että vältämme peliriippuvuutta – Tämä on osaksi LIBE-valiokunnalle suunnattu mietintö. Tässä taistellaan rikollisuutta vastaan ja mietitään työkaluja, joiden avulla estetään myös rahanpesua. Ja halutaan löytää sellaiset työkalut, jotka, joilla taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Tämä on aivan hyvä. Mutta en ole aivan varma kuitenkaan siitä, kuinka lähestytään sisämarkkinoita. Eli onko olemassa mahdollisuus rajoittaa online-pelaamista todellisuudessa, koska tuollainen pelaaminen voi mennä äärimmäisen pitkälle. Ei ensinnäkään voida ajatella mitään valtion monopolia jo julkisten intressien takia. Ja toiseksi, jos mietimme toimenpiteitä ja eri kannalta kuin mitä Libe on esittänyt, esittäisin myös terveydellisen näkökohdan ja mielenterveydellisen näkökohdan, eli peliriippuvuus. Tämä kuuluu kansallisiin kysymyksiin. Eli tuleeko työstää direktiiviä tai asetusta kansallisista asioista, asioista, jotka ovat äärimmäisen erilaisia eri jäsenmaissa, jos kuitenkaan kyseessä ei ole normaali sisämarkkinoiden toimivalta alue ja Euroopan unionin toimivaltaan kuuluva kuluttajasuoja. Me kuitenkin käsittelemme sääntelykysymyksiä ja että sekä liberaalit että konservatiivit pyytävät sääntelyä. Se on tärkeää. Mielestäni kuitenkin on hyvä, että on mahdollisimman vähän rasitteita, sääntelyä, mutta kuitenkin yhteistyötä silloin, kun taistellaan kaikenlaista riippuvuutta vastaan. Totta kai täytyy taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, mutta en tiedä kuuluuko se juuri tässä kohdassa meidän toimivaltamme. Kiitoksia kollegat. Muistuttaisin vain, että Puolan varapääministeri tasaan 16.20 herra Restakan liikaa, liikaa painostaa. Minulla oli vielä seitsemän puheenvuoropyyntöä Andela ja Arjaksen aikaa siihen päälle vielä äh, pari minuuttia per puhuja tämän jälkeen. Tämä on pistää kellon raksuttamaan. Äh, ainakin nyt sitten kaikki to- toivomusta ovat listoilla. Mr. Fiona, Mrs. and Mrs. Kohola. Anybody else? Okay. Oliko vielä muita? Manderskin olisi Schwab vetäytyi. No niin, herra Van Dock, pari minuuttia enintään. Merci, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin tervehtiä ilolla tätä mietintöä, Grossmanin mietintöä. Tämä mietintö on sikäli ansiokas, että siinä korostetaan markkinoiden tai rahapelimarkkinoiden sääntelyn kehittämistä. Esittelijä luettelee tietyt alueet, alueet, joissa kaivataan rankempaa sääntelyä. En tiedä, onko nyt kysymys normaalista taloudellisesta toiminnasta, mutta tietysti, kuten taloustieteilijät sanovat, tällainen toiminta voi synnyttää rinnakkaistoimintaa tai ulkoista taloudellista toimintaa. Joten meidän tulee miettiä sitä, mikä voi olla sellainen negatiivinen lisätoiminta, johon tarvitaan toimia, esimerkiksi laittomat markkinat, riippuvuuden estäminen, alaikäisten suojeleminen sekä urheilun reiluus. Esittelijä olitte äärimmäisen uskalias kuitenkin tietyllä tavalla tässä mietinnössänne, mutta ette ehkä kuitenkaan tarpeeksi. Esimerkiksi riippuvuuden estäminen olisi kaivannut enemmän suosituksia mainonnan rajoittamisesta, varoituksista ja siitä, että esimerkiksi pelioperaattoreille annetaan tiettyjä rajoituksia. Emme me voi pelkästään tyytyä johonkin säännöstöön, eurooppalaisen käyttäytymissäännöstöön. Emme täytä tiettyjä tavoitteita, ellei Euroopan tasolla todella anneta sitovia määräyksiä. Esimerkiksi urheilupelaamiseen liittyviä, liittyvää petoksellisuutta. Tähän kaivattaisi todellakin yhteistä rankaisumenettelyä. Ja jos mietitään nettipelaamista terveyden kannalta, mielenterveyden kannalta, äh, niin silloin tietysti jokaiselle jäsenmaalle kuuluu omana asianaan, äh, kuinka se sitä sääntelee. Ja taas komission asia on miettiä sitä, kuinka äh, taistella rikollisuutta vastaan. Kiitoksia. Tämä oli selvää, selvää puhetta. Karjeri Kampros. Também começar por felicitar o colega Jürgen Kreutzmann, porque... Minäkin haluaisin sanoa onnittelemalla herra Kreutzmannia hänen mielenkiintoista työstään. Ja hän on ollut perustaa ratkaisun löytämiselle. Mulla on kuitenkin muutama kommentti ja on joitakin asioita, joista haluaisin vielä puhua. Ensinnäkin ei ole täysin totta sanoa, että on olemassa tietty perustelu näille kansallisille monopoleille. Jokaisella maalla on oma erityispintansa joissakin. On tällainen uhkapeli monopoli joissakin ei. Uutta on se, että voidaan käyttää internettiä, jolla voidaan eh, ohjella tällaisia eh, vedonlyöntimekanismeja, joilla voidaan kiertää miksi veroa ja muuta. Tästä on ongelmia. Kysymys ei ole sitä, että ongelma olisi valtion monopoli. Se ei ole suinkaan pääongelma. Pääsyy siihen, miksi pitäisi ryhtyä Euroopan laajuisesti toimiin, on laittomat toiminnat, laittomat toimijat, jotka käyttävät uutta tekniikkaa peittääkseen toimintansa. Siksi täytyy pyrkiä ratkaisemaan asiaa. ylikansallista rajojen ei mitään takuutta siitä, että ei syntyisi yksityisiä monopoleja. Voitaisiin kenties olla vielä ikävämmässä tilanteessa, jossa ei voitaisi edes seurata toimintaansa ja toimivatko he todellakin niiden tarkoitusten mukaisesti kuin alun perin on ilmoitettu. Mitä tulee näihin kulttuurisiin erityispiirteisiin ja siihen, että rahoitetaan eh, sosiaalisia toimia, mikä on alun perin ollut näiden kansallisten eh, pelaamista säätelevien yritysten tehtävään, ne on otettu jääneet pois tekstissä, ne pitäisi ottaa tekstissä huomioon. Olen Kreutzmannin kanssa yhtä mieltä siitä, että tarvitaan aktiivisesti läheisyysperiaatteen noudattamista – ei sunkaan pidä lähteä siitä liikkeelle, että yksi so- koko sopii kaikille, mutta on todellakin monia alueita, joissa täytyy tehdä edelleen ehdotuksia. Thank you very much. Um, next is Mr. Kiitoksia, Mandas. Kiitoksia. Um, uh, Kiitoksia olen aivan samaa mieltä tai pitkälti samaa mieltä, mutta kuitenkin joitakin negatiivisia näkökohtia on, jos mietimme vedonlyöntiä. Esimerkiksi olemme tätä aluetta työstäneet jo jonkin, aikaan, jonkin aikaa. Eli totta kai täytyy taistella kaikenlaista toimintaa vastaan, joka on rikollista, rahanpesua, petoksia – olen aivan samaa mieltä, että juuri tätä tulee säännellä kansallisella tasolla, koska siihen vaikuttavat kulttuuriseikat. Mutta mitä tulee esimerkiksi Ranskaan tai Alankomaihin, voidaan todellakin käsitellä tai voidaan lyödä vetoa eri urheilutapahtumissa, kuten äh, Tour de France tai muissa – vastaavissa tärkeissä tapahtumissa. Ja tämä tietysti riippuu, kuinka paljon esimerkiksi verotuloja aiheutuu valtiolle, koituu valtiolle. Mutta ei tämä käytäntö millään lailla voi ratkaista esimerkiksi mielenterveydellisiä tai rikosongelmia. Voidaan ajatella, että rahatulot, verotulot menevät hukkaan, jos kysymyksessä on, on laiton toiminta – jos ajattelemme taas toissijaisuusperiaatetta, niin totta kai siinä yhteydessä käsitellään mielenterveysongelmiin liittyvä toiminta. Ja kansallisella tasolla juuri se otetaan huomioon tai käsitellään. Taloudellisen toiminnan osalta täytyy totta kai toimia yhteisön tasolla unionin tasolla. Tarjontaa on koko ajan enemmän. Ja totta kai tulee olla keskinäistä kunnioitusta. Esimerkiksi Kypros, Kyproksella nämä toiminnat ovat aivan eri tasolla kuin Belgiassa. Näitä näkökohtia, tai nämä tulee sisällyttää tietenkin eurooppalaiseen kehykseen ja eurooppalaiseen valvontamekanismiin. Kiitoksia äh, Busotil. Sitten loput. Busotil seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja Euroopan äh, tuomioistuin saattaa väittää tätä e-, e-, epätavalliseksi taloudelliseksi toiminnaksi, mutta ei ainakaan ole sanonut sitä, etteikö tässä sitten sopimuksen vapaan liikkuvuuden periaatteet pätisi pätevät ihan hyvin tässäkin, tälläkin saralla. Eli jos me ajamme nyt sallia äh, tuomioistuimen äh, määräämät poikkeukset, ne olkoon edelleen poikkeuksia, eikä me, nyt kannata, emme nyt voi kääntää lakia ylösalaisin päälailleen. Jotkut meistä kuuluvat äh, väittävän, että me olemme tehneet poikkeuksesta säännön, vaikka poikkeuksen tulisi pysyä juuri sinä poikkeuksena koska eh, perussopimuksen eh, vapaata liikkuvuutta koskevat määräykset olkoot edelleenkin voimassa. Eh, me tarvitsemme hyvin voimakasta kuluttajan suojaa siis toisekseen. Eli kaikki internetissä pelaavat saavat suojan siitä riippumatta, missä maassa hän pelaa. Se on se ydinperiaate, periaate, mutta ei sekään sivuta perussopimuksen määräyksiä. Tämä puoltaa tällaista eurooppalaista lainsäädäntöä ainakin mitä tulee kulut, minimikuluttajan suojaan. Se olisi hyvä, koska äh, sillä tavalla äh, kuluttaja äh, voitaisiin suojella ilman, että säännöt lakkaisivat olemasta voimassa. Tämä olisi järkevä tapa, järkevä tapa edetä. Tämän toiminnan kieltäminen jollakin verukkeella ei, ei toimi koska poikkeuksen on pysyttävä poikkeuksena. Ja kolmas seikka, luottamus. Meillä on eu lainsäädäntöä monella saralla ja ne tukeutuvat yhteen perusseikkaan luottamukseen. Me luotamme että toinen toisimme siitä, että kaikki soveltavat niitä. Eh, mm. ja jos joku toimija saa luvan harjoittaa pankkitoiminta yhdessä maassa, sen, sen luotetaan toimivan asianmukaisesti ja saa, to, saa toimia jossakin toisessakin maassa. <clears throat> Sama, sama koskee lentoyhtiötä. Jos sillä on lupa lentää yhdessä maassa, saa lentää toisessakin. Miksei sitten, miksi ei sitten sähkö, sähköisen online-uhkapelin kohdalla tämä voisi toimia, vaikka se, tämä talouden toiminta onkin erikoislaatuista, oma, omaan laatuistansa. Eikö, eikö voitaisi sitten jättää valintavaran kokoon Ajatellaan vaikka äh, savukkeita. Äh, tupakka, tupakkaa koskevat erittäin, tai savukkeita koskevat erittäin tiukat terveys- ja muut lainsäädännöt, ja, mutta kuitenkin meillä on erittäin tiukat mainontaan liittyvät säädökset kuluttajan edun mukaisesti, mutta emme me missään, missään vaiheessa ole väittäneet, että tupakalla voisi käydä koppa EU-maissa. Kiitos. Uh, Mr. Fielner next. Thank you very much. First of all, I should... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin minun ehkä esitellä itseni. Minä olen ruotsalainen jäsen tavallisesti muissa valiokunnissa, mutta olen sattumalta seurannut tätä kysymystä viimeisten kymmenen vuoden aikana, joten haluaisin käyttää tilaisuutta nyt, kun siitä käydään keskustelua. Syy siihen, miksi aloin seurata tätä asiaa, on se, että näin omassa maassani Ruotsissa, että on paljon tekopyhyyttä tämän kysymyksen tiimoilta. Ruotsissa on kaksi monopolia, alkoholi ja pelit. Ja kummankin tarkoituksena on muka suojella kansalaista, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta sanoisin kuitenkin, että tämä pelimonopoli on kuitenkin suurin tai toiseksi suurin mainostaja koko maassa vuoden mittaan jos alkoholin monopoli tarkoittaa samantyyppistä mainontaa, se olisi jotenkin salaista kuin, että anna vaimolle votkaa, niin voisi olla onnekas. Tämä on siis aika naurettavaa. Niin, eli kun me puhumme ihmisten suojelemisesta riippuvuudelta, niin valtiovarainministerit EU-ssa varmastikin ovat kaikkein riippuvaisimpia uhkapelistä, joita on olemassa, mutta me emme suinkaan puhu asiasta. Joten tietyllään on tavallaan on ilmiselvää. Luin komission vihreä kirja suurella mielenkiinnolla. Kukaan ei ole onnellinen, eivät jäsenvaltiot, eivät toimivat, eivät monopolit, ei kukaan. Ja komissio esittää kysymyksen, että onko alueella oikeudellista epävarmuutta, anteeksi vaan. Oikeudellista epävarmuutta? Miksi he eivät itse vastaa siihen, että meillä on mustapörssin toimijoita, meillä on laillisia toimijoita. Ja sitten on tällainen harmaa vyöhyke, mitä se on, laillinen yhdessä maassa, mutta kenties toisessa ei. Joten heidän tehtävänsä olisi luoda tällaista oikeudellista varmuutta joko direktiivin kautta tai rikkomusmenettelyllä tuomioistuimessa. Skaldemon sen mietinnön osalta siitä todettiin, että koskaan en tule esittämään mitään direktiiviä, sitä ole yhtään mitään, Mä ymmärrän kyllä komissiota tästä, mutta toisaalta heillä on kyllä vastuuta valita sitten jokin toinen väylä. Minä toivon, että voisimme saada aikaan direktiivi, joka hoitaisi kaiken. En usko, että tämä tulee olemaan näin mahdollista, mutta meidän täytyy kuitenkin katsoa niitä kysymyksiä, joita voidaan ratkaista. Tässä mielessä mietintö on hyvä. Siinä sanotaan, että pitäisi olla sääntöjen minimi, standardeja, joilla voidaan suojella. Ja ne, joilla on lupa, heidän pitäisi pystyä toimimaan rajan ylitse, joten ei voida sulkea ihmisten toiminta, estää ihmisten toimintaa. On hyvä, että on monopoli, mutta monopolin täytyy kuitenkin olla sana, että se rajoittaa peliä sitten eikä ole mikään rahankeruväline. Jos taas on lupa menettelyä, että huolehtia siitä, että ei kaksinkertaista byrokratiaa, tarvitaan enemmän yhteistoimintaa sääntelyviranomaisten välillä, joten pitää tehdä kaikkemme, jotta emme vain äh, käännä katseitamme sivuun ja sano, että ei tehdä mitään tai jäsenvaltioiden tee mitä haluavat. Se ei ole vastuullista. Tätä pitää ajatella. Pitää ajatella niitä, jotka jo pelaavat. Thank you very much. Kiitoksia. Tervetuloa tähän valiokuntaan, koska vain. Mutta äh, mitä, mitä tämän uhkapelin kieltämiseen tulee, äh, kun kuulimme, äh, puhuimme jäsenmaiden mahdollisuudesta kieltää uhkapeli, se on aika epäärällistä. Ne, varmaan 20 prosenttia saksalaisista jo nousi barrikadeille tällaisia täysin epärealistisia hankkeita. Gebhard ja Korhola, viimeiset puheenvuoron pitäjät. Kiitos puheenjohtaja. Oli mielenkiintoinen tämä keskustelu, sitä oli mielenkiintoista kuunnella ja se osoitti, että lähtökohta, jonka herra Kreutzmann on valinnut, on aivan oikea. Todeta, että meidän pitää jättää paljon tilaa lähetysperiaatteelle, koska kulttuuriset puitteet ovat niin erilaiset, ei ole mahdollista saada yhteistä sääntöä uhkapelin alueella Euroopan tasolla. Tämä on käynyt tässä keskustelussakin jo selväksi, se on täysin selvää. Haluaisin muistuttaa myös siitä, niille, jotka kenties olette unohtaneet asian, että uhkapelit on myöskin ollut mukana palveludirektiivissä, ja me parlamenttina silloin totesimme, että otamme uhkapelit pois palveludirektiivin vaikutusalasta sillä perusteella, että se ei ole mitään normaalia kaupallista toimintaa, ja että Siinä tarvitaan erityisiä varotoimia, jossa ei vain yhtäkkiä vain sallia sääntöjen markkinoiden toimia tällä alueella, vaan tarvitaan erityisiä vastauksia, jotka antavat vastauksen erityisiin ongelmiin, jotka liittyvät uhkapeliin. Ja näihin kuuluu muun muassa rahanpesu, tähän kuuluu järjestäytynyt rikollisuus, tähän kuuluu riippuvuuden ehkäiseminen, terveyden kysymykset, ja ihmisten riippuvuus toisista ihmisistä ja myöskin henkilökohtainen elämäntilanne, joka saattaa tiukassa tilanteessa vaikuttaa kokonaisen perheen kohtaloon. Joten meillä on kaksi vaihtoehtoa, joka antaa asioiden vain olla ennallaan tai saada aikaan sisämarkkinat, jotka itse säätävät asiaa jotenkin. Se ei ole mikään vastaus, joka voidaan tällä alueella antaa. Minulla ei ole valmiina vastausta, herra Kreutzmann, siis se, että olisinko nyt direktiivin tai asetuksen kannalla. Se riippuu pitkälti siitä, mitä siinä pitäisi säädellä. Ja se pitäisi myöskin selkeästi määritellä. Keskustelun myötä uskon, että voimme täsmällisemmin tarttua vielä näihinkin kysymyksiin, mutta haluaisin kuitenkin kiittää teitä, sillä te olette huolellisesti herkkyydellä käsitelleet tätä asiaa ja myöskin ottaneet huomioon sen, mitä Kristel Schaldemuse 2009 jo otti esille omassa mietinnössään niin, että emme suinkaan lähde liikkeelle mistään nollapisteestä, vaan voimme rakentaa aiemmin työlle ja se on oikea tie. Yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten viimeisen puheenvuoron käyttää äh, edustaja Korhola. Kiitos puheenjohtaja. Minä olin varjoesittelijänä edustaja Schaldemosen mietinnössä kaksi vuotta sitten ja haluan kiittää herra Kreutzmannia erinomaisesta työstä tällä kertaa. Kuten tiedämme ja kuten, kuten esittelijä korostaa, uhkapelitulot ovat hyvin tärkeitä jäsenmaille, hyödyttävät urheilua, tiedettä, kulttuuria, koulua koulutusta, näin poispäin. Mainitsit jäsenmaiden intressit, miksi haluaisit sitä valvontaa valvontaa, kiristää valvontaa uhkapelin suuntaan, mutta koska liberalisointi sitten lisäisi tuloja, no näinpä. Mutta ehkä ihmisten yksilöiden kustannuksella, koska meillähän on puoli peliriippuvaisista eikä välttämättä tätä ole tultu huomioiduksi tarpeeksi näissä pelifirmoissa. Minä tulen, olen suomalainen, ruot, tulen Ruotsin naapurimaasta. Voin, voin todeta, että monet Suomen käytännöistä ovat oikein hyviä. Olemme e, e, kyenneet esimerkiksi e, estämään pelaamisen valennimillä tai ja myöskin öisen, öiselle pelaamiselle on pantu onnistunut sulku. Eli nämä ovat varsin hyödyllisiä yhteiskunnan kannalta, minusta nähen. Äh, mitä tästä nyt tulee tiettyjen äh, haavoittuvien äh, ryhmien heikkouksien väärinkäyttö, täytyy miettiä myöskin sitä, että uhkapeli petoks, petosten kitkemistä ja ylipäätänsä laittoman uhkapelin eh, estämiseksi on tehtävä työtä. Puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle ja eh, kaikille muille. Tämä on erittäin hyvä keskustelu ja tietysti meillä ristiveto on yli puoluerajojen. Nyt herra eh, Arias on, mel, Arias on melkein hänelle, hänelle myönnetty aika enkä, enkä, enkä, enkä minä saa sanoa enää mitään. Kysyi Kreutzmann. Ajattelin tässä välissä antaa komissiolle tilaisuuden päivittää oma, oma tilanteensa ja sitten teille loppusanat tietenkin herra Kreutzmann ja Arjekselle sitten vartin verran aikaa oman esityksensä, työryhmässä esityksen käsittelemiseen. Komissio, olkaa hyvä. Kiitoksia, olen sanainen, koska aika on rajoitettu. Varmasti itsekin olette huomanneet, että tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeä. On sitten foorumi mikä tahansa pelimaailmassa. Aihe on kiinnostava. Haluaisin korostaa, ja se mistä komissio on kiitollinen, että Kreutzmann todellakin kattoi mietinnössään keskeiset aiheet. Komissio ei hinnalla millä tahansa halua sääntelyä. Tämän kuukauden viimeinen päivä on deadline ja elokuussa odotetaan ensimmäistä me Ehkä tämän hiukan optimistista. Luulen, että kun kerran tämä ensimmäinen deadline on jo heinäkuun lopussa ja sitten vielä loma, mutta yritämme tehdä parhaamme, että saamme kaikki ajoissa. Tutkimme saamamme vastaukset ja kunhan saamme parlamentilta kaiken materiaalin, me käymme kaiken läpi ja annamme kantamme. Tämän valiokunnan jäsenille on tietysti tärkeää kattaa nämä keskeiset seikat ja monet puhujat täällä ovat niitä käyneet läpi. Varmasti olisi parasta vahvistaa yhteistyötä nimenomaan mm, hallinnon, hallintojen välillä. Ja yritämme myös, tai mietimme myös sitä, kuinka voimme hyödyntää palveludirektiiviä mahdollisimman pitkälti. Ja etsimme eri keinoja, kuinka soveltaa tätä työkalua nimenomaan pelaamiseen. Ja toivomme, että saamme enemmän varmuutta siitä, kuinka pitkälle sääntelyä me haluamme viedä tai esittää. Joka, ta- joka tapauksessa odotamme parlamentin mietintöä ja pidämme teidät kaikessa ajan tasalla. Kiitoksia. Kiitos, kiitoksia kovasti. Tässäpä haastet herra Kreutzmannille. Komissio odottaa jotain selkeää evästystä täältä. <laughs> niin, kiitos Malcolm. Kiitoksia näistä äh, kommentteista. Tämä, tämä vastavuoron tunnustaminen on tietysti lisenssointiongelma. Äh, äh, väitetään, että tässä ei olla tarpeeksi kunnianhimoisia, mutta tässä on kuitenkin törmätään tähän välittämästi toisiasuusperiaatteeseen. Sitä ei päästä yli eikä ympäri. Ja se on se pohja. Minä Eh, minä sen, sen vuoksi kuulitankin tätä, eh, tätä eurooppalaista, eurooppalaista, eurooppalaista eh, yhteistyötä. No ei se toimi tietenkään, koska maltalaisia kiinnostaa oman, oman kasiansa tulonsa ja saks, saksalaisia oma, omat peliansionsa. Se, se on ongelma Euroopan ryhmällä. Mm, minulla on mitään ongelmaa, on, onko se sitä asetuksen taikka, asetuksen tai direktiivin muodossa. Ihan sama minulle. Kai, kaikki näitä ongelmat, nämä ongelmat odottavat e-, eurooppalaista ratkaisua. E-, e-, tämä esimerkiksi kommentti se, että tämä Euro, mitä Suomessa tehdään, ettei päästä se, päästä tai pelata esimerkiksi valeidentiteetillä tai öiseen aikaan. Tämähän voidaan laajentaa eurooppalaiseksi määräksi. Kaikki nämä, nämä. Siksi ylipäätään näitä asioita olenkin ottanut esiin tässä mietintössä mietinnössänne. Niin ka- kaikki voidaan tietenkin ratkaista eurooppalaisella tasolla. Demaritkin varmaan sen ymmärtävät, mitä heitä, sydän, heidän sydäntään lähellä on ajatella tämä, että monopoli, riko, monopolit rikotaan ja lisenssejä myönnetään, sinne tulee heti ongelman. Eihän se nyt toimi nyt sillä tavalla, että, että, että automaati, joku Maltan lupa pätee välittömästi Saksassa, koska saksalaiset tai britit sanovat, että, että, että, että tietenkin näiden maltalaisten säännöt pitäisi meidänkin toimia. No ei, no ei se onnistu, koska meillä on omat nämä lähe läheisyysperiaatteemme, toissijaisuusperiaatteemme. Me, jos ajatellaan me nämä standardit esimerkiksi, että joku tiukempi säännös sitten voisi olla voimassa, se voisi olla yksi ratkaisu, mutta ei mitenkään automaatti, automaattiikkaa tässä ei ole. Niin kuin tässä kollegat ovat todenneet, ajatellaan näiden peli, pelifirmojen näitä taas piiloutuvat tämän toissijaisuusperiaatteen taakse, että ajatellaan, että rahasta tai pelistä saatat rahat ole vaikka sitten hevosten kasvattajille tai jonkin muun toiminnan pyörittämiseen. Enkä sit siinä ole ottaa sellaisia asioita ollenkaan esille, jotka ovat ihan mahdottomia toteuttaa, vaan lähinnä sitten painottaa niitä, mitä, mitkä ovat toteuttavista ää, ajatelkaa mitä kaikki kun teitä huolestuttaa. Tässä voitte sitten lähestyä minua ja komissiota. Tässä on vain voittajia jos, jos, jos 250 online-pelaajaa Malta, Maltalta saavat sitten kanavat, kanavavat rahansa Saksaan, se voidaan tap, tapahtua myöskin sitten eikä musta tai laittomaa, laitonta tietä. Meillä on tässä tilaisuus edetä eurooppalaisista, herra, herra Fox. Äh, Äh, äh, äh, Fox mainitsi tästä toissijaisuus periaatteessa sitä mainitsin, Rion, tämä on tältä euro, eurooppalaisittain mahdollinen taistelu, ei se käy jäsenmaittaan. Jos ajatellaan tällä, tästä pelihimoa vastaista taistelua ei, ei, samoin myöskin tietysti sekä online että offline voidaan, voidaan, voidaan näitä, tätä taistelua käydä. Me olemme tietysti rekisteröineet, jos ajatellaan paljon haluaisin kiittää puheenvuorosta kaik, kaikille avoin, avoin. että me tämän täytyy tässä kumminkin pyrkiä etenemään askel eteenpäin Eh, siitä olemme eh, kaikki yksimielisiä, että me olemme halukkaita nyt etenemään vähän pidemmälle kuin miten, mihin aiemmin on päästy. Täytyy nyt sitten vielä keskustella, että onko se sitten direktiivin muodossa toteutettavissa vai, vai jotakin muuta reittiä. Eh, mä olin avoin. Tästä tietysti sitten sekä sisämarkkinoiden että läheisyysperiaatteen säännöt pätevät. Well, Mr. Kreutzmann, thank you very much indeed. And... Kiitoksia, herra Kreutzmann, lämpimästi. Ja kiitoksia siitä, että äh, käynnistitte hyvin vilkkaan yhden kiinnostavimmista keskusteluista, mitä meillä pitkään aikaan on ollut. Ja minusta te olette varmaan aivan täsmälleen oikea henkilö näillä vaarallisilla vesillä purjehtimaan, jos Olemme äh, kuulimme jo äh, komissiolta, että, että komissio kallistaa korvansa kyllä parlamentin vakaville ehdotuksille. Siinäpä meillä onkin vastuuta. Eli kiitos kaikille nyt tehdystä työtä. Äh, muutosesitysten takaraja on 18. kesäkuuta, 30. päivä elokuuta tätä käsitellään ja sitten 19. syyskuuta äänestetään. nyt sitä tiukkana, mutta se johtuu siitä, että että kun meillä on oma kantamme valmiiksi ennen kuin komissio viimeistelee omansa. No niin, ja, <clears throat> ei kun eteenpäin. Ihan uuteen, uuteen asiaan, herra Arias Echevarria, joka on meidän puolestamme ollut sähköisen kaupankäynnin työryhmän puheenjohtajana. Hän on sieltä sitten laatinut tällaisen työasiakirjan ja ilmoituksen jäsenille kaikilla kielillä. Se on jo saatava. Tämä on erinomaisen hyvä osoitus valiokunnan aloitteellisuudesta. Tässä ovat olleet mukana kaikki poliittiset ryhmät, herra Echevarria. Arias oli siis tässä meidän puhetorvenamme. Nyt annan tilaisuuden esitellä tämän ja pyrimme sitten tuonnempana lomien jälkeen keskustelemaan asiasta ehkä tarkemmin. Tänään emme ehdi. Mitä komissioon tulee, Rovalla Mot, joka on, on online-toimintojen e, vastuu ja hänen kollegansa ovat paikalla. Et, olitte äsken e, hillakkoin tässä peliasioiden asiantuntijana, mutta olette sitten siirtyneet uusien, uusien tehtävien piiriin. Onnen, toivotukset tälle uudelle yritykselle. Herra Arja on, on tietysti edustaa omaa omaa puoluettaan ja hänen puolensa nimi siellä jokaisella kalvolla näkyy näkyvästi, mutta korostaisin kuitenkin, että tämän koko työryhmän työn tulos yli, yli puolueen rajojen. E, on varmaankin sitten omassa uutiskirjasessamme, lehtisessämmekin jatkossa näkyvillä. Mutta herra Arias, nyt voitte käyttää puheenvuoron. Presidentti. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että tämä esitys, jonka teen, ei ole sunkaan johtopäätös, se on pelkästään esitys, jonka teen, joka koskee tätä asiaa. Ja jossa tarvitsen ryhmän apua myöskin valmistelussa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, valiokunnan jäsenet ja komission ja työllisyyden edustajat, kiitos siitä, että olette paikalla täällä salissa ja että olette kiinnostuneita tästä asiasta tilaisuudesta, jossa keskustelemme työryhmän työn tuloksista, joka käynnisti työnsä viime helmikuussa. Maailmallinen kriisi on huonontanut tilannetta edellisissä maissa, jotka kuuluvat Euroopan unioniin, ja tilanne on todellakin huolestuttava jossakin maissa – Ajattelen sitä, että ole olemassa vain yhtä Eurooppaa silloin, kun on kysymys kriisistä. Kriisi osoittaa myöskin, että jäsenvaltioilla on hyvin erilaisia intressejä ja on tärkeää tietää, minkälaisia vastuita on olemassa ja mitä rajoituksia on olemassa. Olen vakuuttunut siitä, että riisistä päästään ulos digitaalisellakin tavalla ja meidän täytyy harjoittaa yhteistyötä, jotta saamme aikaan todelliset digitaaliset sisämarkkinat. Me tässä valiokunnassa helmikuussa reagoimme valitsemaan sähköisen kampakannin tilanteeseen Euroopassa. Ajatelen eh, sitä, että on olemassa kysymyksiä, jotka liittyvät kaupankäyntiin ja teknisiin kysymyksiin, kun on olemassa sitä, että on lainsäädäntö, joka on hajanaista, rikkinäistä, ja on yrittävästi elimikävisivät valvomaan. Tätä puuttuu myöskin tietoa ja avoimuutta, joka vaikuttavat siihen, että puuttuu luottamusta kuluttajien keskuudessa. Tämä tekee tästä eh, alueesta sellaisen, jossa kehitys ei ole ollut riittävää. Tilanteessa ajatellen nimenomaan sitä, että olisi selkeää sääntöä ja selkeitä organisaatioita, jotka varmistaisivat hyvät käytänteet ja että voitaisiin edistää sähköistä kaupankäyntiä, turvallisuustakuita ostajille yhtenäinen arvonlisäveromenettely ja se, että olisivat olemassakin korkean tason yhteydet. Näissä ihanteellisissa puitteissa voisimme saada aikamarkkinat, jolla olisi 500 miljoonaa kuluttajaa, mutta helmikuusta lähtien me totesimme, että täytyy pyrkiä tekemään mahdollisia toiminnan väyliä. Olemme sitä mieltä, että mahdollisesti suorin tie tässä yhteydessä olisi yhtenäiset eurooppalaiset puitteet, jotain merkki, joka antaisi oikeudellista varmuutta kuluttajille ja toimille Euroopan puitteilla, jotka osettaisiin kentiltä, jossa olisi EU. Tämä merkki varmistaisi säännöllisen yhtenäisyyden, joka olisi myöskin luotettavaa ja ilmoittaisi käyttäjiä yksityiskohtaisesti kaikista kysymyksistä, jotka liittyvät itse kauppatoimeen ja niin, että saadaan ainakaan todellista luottamusta. Työryhmä ja sisämarkkina, joka se markkinavaliokunta perusti, se on kuullut parlamentin edustajakomission komission edustajia ja myöskin erilaisten äh, alan järjestöjen ja kuluttajajärjestöjen edustajia. Johtopäätökset, joita esittelemme, kattavat seitsemän äh, kohtaa. Sähköinen kaupankäynti ja kuluttajat, pienet suuret yritykset, tietojen suoja, postipalvelut, arvonlisävero, teolliset ja tekijänoikeudet ja valvonta, ja lopuksi luotettavuusmerkki. Kuten esityksestä voidaan nähdä, jokaisesta näistä esityksistä on esitetty ensin nykyinen tilanne ja sen vieressä ovat sitten esitykset, joita työryhmä on esittänyt. Tällä pyritään osoittamaan se, missä tällä hetkellä ollaan, mihin ollaan menossa, mutta haluaisin keskittyä johtopäätöksiin, koska ajankohtainen tilanne on meidän tiedossamme. Mitä tulee kuluttajien tilanteeseen. On seitsemän kohtaa, että, että kuluttajasuojelun hyväksyminen on edistysaskel oikeusvarmuuden lisäämisessä monien näkökulmien osalta. On myöskin tarpeen olla tehokas EUn rajan ylittävä vaihtoehden riidanratkaisujärjestelmä. Pitäisi myöskin perustaa EUn sähköisten oikeuksien kokoelma, kuten EUn digitaalistrategiassa ilmoitettiin, samoin kuin käytännössäännöt verkon käyttäjille lisäisi myöskin edistää EUn kuluttajakeskusten resursseja ja lisätä niitä. Olisi myönteistä, että luotaisiin äh, yleensä monikielisiä hintojen vertailusivuja. Ja lopuksi olisi lisättävä edistettävä kuluttajien tiedotus- ja valistuskampanjoita. Mitä tulee sitten pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ne ovat perustavanlaatuinen talouden moottori Euroopan unionissa, mutta vain pieni osa niistä harjoittaa kaupankäyntiä verkossa olisi tärkeää, että olisi tietoisia siitä, että sähköinen kauppa voisi olla osa niiden liiketoimintaa ja voisi mahdollistaa myöskin uusien markkinoiden ja asiakkaiden tavoittamisen. On, on, on annettava niiden käyttöön sellaisia mahdollisuuksia voisivat eh, mahdollistaa toimintaa, esimerkiksi sähköinen laskunta, sähköinen hankinta. On saatava aikaan standardisointia Euroopan puitteissa, esimerkiksi nykyaikaisettava eh, sähköinen allekirjoitus ja myöskin eh, sähköinen vakuutus ja, ja tämän lisäksi olisi pyrittävä saman aikaan enemmän tietoa pienille yrityksille ja pyrkiä edistämään niiden osallistumista sähköisille markkinoille tiedotuskampanjoilla. Mitä sitten tulee tietojen suojaan? Ne ovat suurimpia huolia, joita kuluttajilla on sähköisen kaupan osalta, ja epäilemättä se on yksi perustavanlaatuisista haasteista. Euroopan laajulla, laajun, tason lainsäädäntö on hyvin epätasaista. Olemme tehneet neljä ehdotusta työryhmässä. On tärkeää, että yhtenäistetään tämän alan sääntöjä jotta luodaan oikeudellinen ympäristö, joka on ennustettavampi yritysten kannalta ja antaisi myöskin mahdollisuuden tietojen osalta kuluttajien suojella itseään. Täytyy olla täysi avoimuus ja mahdollisuus siitä, mitä voidaan korjata tai poistaa henkilökohtaisia tietoja ja miten voidaan myöskin saada mahdollisuus, että voidaan minä hetkenä tahansa poistaa näitä tietoja. Samalla pitäisi myöskin olla mahdollista ilmoittaa rikkomuksista, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. On tarkoitus myöskin pyrkiä vähentämään hallinnollista rasitusta tässä asiassa, jotta saadaan ainakaan lisää luottamusta lisättyä. On myöskin mukautettava tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä, jotta otetaan huomioon olemassa olevat haasteet, tulevat haasteet, jossa on vaikka uusia palveluita. Mitä tulee postipalveluihin, ne ovat hyvin olennainen myöskin sähköiselle kaupankäynnille ja etäkaupankäynnille. On tarpeen monissa yhteyksissä myöskin äh, käyttämään näitä toista maassa, koska palvelut voivat olla eri maissa eri hintaisia, joten äh, katsovat, toimittajat osa katsovat tällainen fyysisen edelleen esteeksi paketin lähettäminen yhdestä maasta toiseen voi tietysti tapauksessa olla kalliimpaa kuin kotimaan sisäinen toimitus. Nämä hintaerot voivat olla este. On esitetty erinäisiä ehdotuksia tässäkin mielessä työryhmän puitteissa. Ensinnäkin yhtenäistetään ja yksinkertaistetaan sääntöjä, jotka vaikuttavat postipalveluihin rajat ylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä, erityisesti ALV-sääntöjä. Selvitetään sääntöjä, jotka liittyvät varastopalveluihin, mitä ja kenen lakia sovelletaan ja kenen, mille valtiolle maksetaan arvonlisäveroa. Yhtenäistään ympäristöveroja ja tiemaksuja, eli tällainen EUn eurovinjetti, koska ne saattavat lisätä rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin asiakkaiden kuluja ja kustannuksia. Sekitetään kuljetusoikeuksia ja parannetaan kuljetusten osalta seuraavia tekijöitä, luotettavuus, toimintanopeus ja palvelu ja asianmukainen palautuspolitiikka. Mitä tulee arvonlisäveroon, se on yksi suurimmista esteitä Euroopan tasolla samaan aikaan. Voimme tässä kuten havaittaa myöskin eh, sen, että voimme saavuttaa erinäisiä tavoitteita. Ja se saa aikaan yhtenäinen, jos ei ole yhtenäistä arvonlisäveroa, mitä vaihtoehtoja meillä olisi? Kenties jokin eurooppalainen eh, vero, joka koskisi sähköistä kaupankäyntiä ja jota voisi käyttää myöskin toimintien rahoittamiseen. Tämä on yksi vaihtoehto, jota voitaisiin kenties pohtia. Erilaiset ehdotukset, joita työryhmässä on keskusteltu, ovat seuraavat. Yksinkertaistetaan yhtenäistään nykyisiä kaukomyynnin arvonlisäveroa koskevia sääntöjä, vähennetään erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollisia rasituksia, perustetaan yksi palvelupiste, tämä on esitys, joka on tehty jo vuonna 2004, sekä sitä kenen toimivaltaa sovelletaan rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä koskeviin ALV-asioihin. Ja selvitään mahdollisuuksia vähentää alveita tai vapauttaa siitä rajat ylityssä sähköisissä toimissa. Sitten teollisia tekijänoikeudet ja niiden valvonta. Ja se, teollisia tekijänoikeuden sovellujen vääristymisen niin torjunta ovat suuria haasteita. On tärkeää, että on Euroopan järjestelmä – joka loisi oikeudelliset puitteet, jotka mahdollistavat sen, että voidaan parantaa, ajantasaista lainsäädäntöä ja paremmin panna toimeen teollisia ja tekijän oikeuksia niin, että pyritään eh, saattamaan sille tasolle, joka vastaa digitaalista taloutta vuonna 2021 vuosisadalla. Tästä enemmän valvontaa koskeva direktiivi, joka on määrän vuonna 2012, jolla pyritään täytäntöpanoa parantamaan ja mukauttamaan digitaalisen aikaa. Tarkastetaan oikeudelliset puitteet, joissa teollisuustekijänoikeuksia käytetään. Ehdotetaan ja pannaan täytäntöön tehokas lainsäädäntö kollektiivisen hallinnan yksinkertaistamiseksi Euroopan unionissa. Ja, ja käydään keskustelu mahdollisista haasteita, joita sisältyy audiovisuaalisten töiden sähköiselyyttämiseen. Ja lopuksi tämä luotettavuusmerkki. Työryhmä suosittelee tällaisen asiantuntijafoorumin luomista, jotta kehitetään suunnitelma, joka taisi kaupallista takuuta ja joka työstäisi tällaisen luotettavuusmerkin sähköistä kaupankäyntiä varten, joka oli perustavanlaatuinen sille, että se olisi näkyvä, tehokas ja edustava. Tämä merkitsee myös sitä, että myöskin edistää sen käyttöönottoa ja tosi todella tehokas. Henkilökohtaisesti uskon, että sellainen luottavuusmerkki on asia, joka riippuu komissiosta. Se voisi olla lainsäädännöllinen, se voitaisiin ratkaista että esittämällä direktiivi. On äh, tärkeää, että ilmoitetaan kuluttajille ja kaupankäyville heidän velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan. Ja se mitä tapahtuu samalla nopeudella kuin yhteiskunta on muuttumassa niin, että se olisi lainsäädäntäjän kannalta tehokkaasti toimitettavissa. Olisi järjetöntä sanoa, että pelkästään muuttamalla lainsäädäntöä saadaan aikaan selkeitä muutoksia. Nämä muutokset merkitsevät ajan hukkaamista, energian hukkaamista ja viime kädessä kuitenkin osoittautuvat tyhjiksi ratkaisuksi olisi päästävä eroon tiukasta äh, lainsäädännöstä ja pyrkiä soveltamaan joustavampia lainsäädännöllisiä ratkaisuja. Sähköinen kaupankäynti Euroopassa olemme pyrkineet korostamaan sellaisia kysymyksiä, joilla on erityinen luonne. Toisaalta on välttämättä pyrkiä ratkaisemaan vallitseva tilanne, joka on sellainen, että yhtenäismarkkinat ovat hajanaiset. Olisi pyrittävä saamaan lisää luottamusta kuluttajien ja mm, toimijoiden taholla – olisi myös kyvyttävä kehittämään eurooppalaista sähköistä kauppaa ja sopeuttaa se yhteisiin sisämarkkinoihin. Meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia, mennä pitämälle ja pyrkiä luomaan erityistä järjestelmää sähköistä kauppaa varten. Sähköinen kaupankäynti voisi olla tavallaan kuin uusi jäsenvaltio, tällainen digitaalinen eurooppalainen valtio. Ja lopuksi ryhmän on tehnyt nämä johtopäätökset, mutta me tulemme edelleenkin haluamme saada tässä satain tällaisen strateginen lähtökohta, jolla voitaisiin nopeasti pyrkiä edistämään sähköistä kaupankäyntiä Euroopassa. Ja tässä haluaisin muodollisesti sanoa, että työryhmä haluaa jatkaa ajatuksia vaihtamista näistä asioista ja katsomaan, että ajan puitteissa kaikkia asioita ei voi pysty käsittelemään neljän kokouksen puitteissa, joten työryhmä voisi jatkaa työtään. Ja tämä asia olisi hyvä asia ottaa esille seuraavassa koordinaattorien kokouksessa. Me, nämä johtopäätökset eivät ole kuin ehdotus, jolla pyritään parantamaan asioita, jotta päästäisiin nykyisten esteiden ohitse, mutta asioiden jatkotoiminnat ovat ehkä tarpeellisia. On tärkeää yrittää esteet, jotta voidaan saada aikaan luonnollinen sähköisten sisäisen digitaalisten markkinoiden vakautuminen ja edistyminen. keskellä tähtäyksellä on tärkeää, että sähkökauppa, sähköinen kaupankäynti toimii. Me kaikki olemme pyrkineet määrittelemään välinettä, joka e, ei ole pelkästään normi, normatiivista säätelyä. On tärkeää saada eurooppalaista taloutta eteenpäin ja tämä väline tässä yhteydessä olisi minusta tärkeää saada aikaan luotettavuusmerkki. Tästä kriisistä pääseminen minun mielestäni on sitä, että löydetään digitaalinen ratkaisu. Uh, eh, <clears throat> kiitoksia herra Arias eh, teitä ja työryhmän jäseniä eh, tästä valtavasta työpanoksesta ja, ja hyvästä aineistosta, hmm, jonka olette meillä valmistelleet seuraavan koordinaattorien kokouksessa sitten kesälomien jälkeen. Äh, pääsemme tästä tätä asiaa jatkamaan, kehittämään. olen jo luovuttanut varapääministerille teidän esityksenne jäljennyksen, koska hän hyvin hyvin perillä tietokoneista, koska IT-alalta. Ja yksi tämän sähköinen kaupankäynti onkin yksi heidän painopistealueitaan. Tämähän oli hyvinkin oikean osunut siinä mielessä ajatuksellisesti. Kiitos kovasti tähän sitä työpanoksesta ja sitten tulevassa yhteydessä foorumissa tulette esittämään kanto- näkemyksiänne laajemmallakin yleisölle. No niin, kiitoksia. Ja hyvät naiset ja herrat, Minulla on ilo ja, ilo ja kunnia saada toimi, toivottaa ensimmäistä kertaa nyt sitten tervetulleeksi neuvoston puheenjohtajana. Olette olleet täällä aiemminkin pääministeri, varapääministeri varmaan Pavlakin. Hän on myöskin sitten kilpailu, kilpailu, neuvo, kilpailukykyneuvoston puheenjohtajana seuraat puoli vuotta jatkona Unkarin asettavalle esimerkille äh, voidaan nojautua, kun arvellaan, että tästä neuvostosta tuleekin yksi tärkeimmistä myöskin seuraavalla puheenjohtajakaudella nämä kilpailukykyneuvosto. Sitten äh, pääjohtaja Margareta Krasnodebska Tomkiel on äänen seurassaan. Hän äh, johtaa Äh, kilpailu- ja kuluttajasuojavirastoa. Äh, Varsovassa me käväisimme siellä aiemmin tänä vuonna. Muistan, että kävimme hänen toimistossaan. Tapasimme siis valtuuskuntamme jäsenet, äh, hänen, hänet ja hänen toimistonsa väkeä mm, kuluttajansuojaan liittyvistä asioista. Ja myöskin mark- markkinatutkimus ja markkinoiden seuraaminen, valvonta on yhtenä hänen alanaan Herra Marcin Koriles on näin niin ikään täällä seurassamme. Hän on aiemminkin osallistunut tähän työhömme esimerkiksi ensimmäisen pilotti yhtenäismarkkinafoorumin kantavista voimista. Nyt odotamme seuraavaksi innostuneena toista foorumia lokakuussa, neljäs päivä. Äh, tulemme varmasti, tai olemme, olemme tässä vaiheessa jo ennen puheenjohtajakauden alkua toimineet läheisessä yhteistyössä asianomaisten virkailijoiden kanssa, että yhtenäismarkkinoiden, yhtenäismarkkinoiden ja kuluttajan suojan suojaan liittyvät asiat ovat näköjään teidänkin esityslistallanne kärkipaikoilla, mikä tietysti ilahduttaa meitä. Te, te pidätte ensin alustuksen ja sen jälkeen meillä on äh, mahdollisuus äh, äh, tällaiseen kysymys-vastaussessioon. Pyytäisin puolueryhmien koordinaattoreita ensin käyttämään puheenvuorot ja sen jälkeen muita. Nyt herra varapääministeri, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on todella ilo esiintyä täällä Puolan hallituksen nimissä, esitellä pääjohtajuus, erilaiset painopistealueet juuri tälle valiokunnalle. Mitä tulee kuluttajasuojaan, Mm, Rova Kranoska puhuu tästä lähemmin. Tietyt asiat ovat todellakin meille merkityksellisiä. Totta kai sähköinen kaupankäynti, sisämarkkinat ja palveludirektiivi ja myös ammatillisen tunnustamisen direktiivi ja eurooppalainen standardisointi ja moottoriajoneuvo direktiivi, samoin Euroopan markki, yhteismarkkinoita koskevat direktiivit, roaming-direktiivi, samoin julkisten hankintojen direktiivi sekä teollis- ja tekijänoikeuksia suojelevat direktiivit. Nämä ovat puheenjohtajuuskauden painopistealueet ja sitten yleiset seikat. Haluamme keskittyä neljään linjaan. Ensinnäkin turvallinen Eurooppa, turvallisempi Eurooppa. Ja kun puhumme Euroopasta, joka integroituu yhä enemmän, tässä näemme mahdollisuuden nostaa kasvua Euroopassa. Turvallisen Euroopan osalta keskitymme muihin elementteihin, elintarvikkeisiin, energiaan esimerkiksi ja hyvinvointiin. Toivomme, että Eurooppa avautuu. On tärkeää, että Euroopan unioniin pyrkivät uudet jäsenmaat otetaan huomioon puheenjohtajuuskautemme aikana. Esimerkiksi Kroatian osalta. Kroatiahan on jo käynyt kaikki jäsenyysneuvottelut. Ja siis Kroatian liittyminen on todellakin onnellinen hetki meille puolalaisille – koska monet historialliset seikat yhdistävät meitä. Kroatialaisia on muuttanut paljon Puolaan historiallisista syistä. Joten tervetuloa eurooppalaiseen perheeseemme tätä kautta. Ja muita yleisiä tärkeitä näkökohtia ovat totta kai kaikki naapuruussuhteet laajemmaltikin – mutta tälle valiokunnalle haluaisin korostaa sitä, että Puola on vannoutunut sisämarkkinoiden kannattaja. Me näemme sisämarkkinoissa suuren mahdollisuuden voittaa talouskriisi taloudellisen kohesion kautta. Ja haluamme kehittää sisämarkkinalähettilään rooliamme puheenjohtajuuskauden aikana. Siksi totean, että sisämarkkinat ovat yksi pääpainoalueistamme puheenjohtajuuskauden aikana, koska siinä on suuret kasvun mahdollisuudet. Eli tärkeimpiä projekteja projektejamme on juuri sisämarkkinoiden kehittäminen ja myös kilpailusektori on sektori, jota jo Unkarin puheenjohtajakaudella käytiin perinpohjaisesti läpi. Puolan puheenjohtajuuskauden aikana haluaa pitää kilpailukykyä tärkeänä prioriteettina ja ylläpitää, kehittää niin sanottua 12 kohtaa ja valmistella lainsäädäntötoimia, joita sitten Tanskan ja Kyproksen kausina kehitetään edelleen. Me haluamme hyödyntää teidän asiantuntijuuttanne siitä kuinka todella perinpohjaisesti te tunnette tämän alan. Ja Sandra Kalnielelle ja De Kampokselle haluan osoittaa erityiset kiitokseni. Käytän tätä tilaisuutta hyväksi. Ja Buusoille, edustaja Buusoille myös näistä mietinnöistä, joita on työstetty sisämarkkinapilareiden hyväksi. No, e, Tämä on hyvä pohja tulevaisuuden keskusteluille sisämarkkinoista. Ja pidän esityksienne tärkeinä. Olen käyttänyt niitä hyödykseni monissa yhteyksissä. Ja sitten vielä muita tärkeitä näkökohtia. Haluamme osallistua totta kai sisämarkkinoihin siten, että hyödynnämme sähköisiä palveluja. Haluamme helpottaa juridisia säännöksiä sähköisen toiminnan alueella ja tähtäämme Inkon työryhmän kanssa käytävään yhteistyöhön. Toivomme hyödyllisiä lopputuloksia tästä yhteistyöstä. Ja arvostamme panostanne kaikessa. Ja kiitämme myös Unkaria, joka on työstänyt kuluttajadirektiiviä ansiokkaasti, koska se on, sehän on helpottanut nimenomaan sähköisessä toiminnassa – kommunikaatiota Euroopan sisällä. Kun itse aloitin urani, olin sähköisen viestinnän alalla, toimin juuri siellä ja olin mukana PR-toiminnassa. Nyt tietenkään erilaiset välittäjät, väliaskeleet eivät ole enää niin tärkeitä kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin myös fyysiset henkilöt tarvitsevat teknologista viestintää, elektronista viestintää työn helpottamiseksi, koska sähköisessä toiminnassa, vaikka puhutaankin teknologiasta, aina puhutaan myös henkilösuhteista – sitten tämä palveludirektiivi, tai tämä kautta myös palveludirektiivi tulee tärkeäksi. Eli palveludirektiivi on meille äärimmäisen tärkeä ja samoin ammattien keskinäinen tunnustaminen, ammatillisen pätevyyden keskinäinen tunnustaminen. Me haluamme korostaa sitä, että kaikkien jäsenvaltioiden rooli ja myös komission rooli on tärkeää. On käynyt ilmi, että hallintoon kohdistuvat toimet nousevat yhä keskeisemmiksi vaikkakin tähän liittyy tietysti kansallisia erityispiirteitä. Kollegani tässä vieressä on vienyt direkti- tähän liittyvää direktiiviä eteenpäin kotimaassani ja toivoisinkin, että juuri palvelualalla saadaan helpotusta hallinnon raskaaseen rakenteeseen. Me keskitymme myös matkailuun, palveluihin, jotka liittyvät yritys, eh, yritystoimintaan ja niihin toimiin, jotka oli nostettu esille jo Unkarin puheenjohtajakaudella. Ja palveludirektiiviin edelleen liittyen haluamme myös ottaa vastaan ilolla Hanslin esityksen ja kaikki ne ehdotukset, jotka liittyvät myös muiden sektoreiden innovatiivisiin työkaluihin. Myös ammattipätevyyden keskinäisessä tunnustamisessa. tunnustamisessa. Ja sitten edelleen ammattipätevyyden keskinäisestä tunnustamisesta. Varmasti tämä parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Tämä käy ilmi jo vihreästä kirjastakin, jonka komissio on laatinut. Tätä kautta voimme seurata myös McClarkin mietintöä tai sen mietinnön linjoja – on hyvin tärkeää, että me pääsemme mahdollisimman pian ratkaisevaan tavoitteeseemme. Minimistandardit ähm, ovat myös tärkeitä meille. Ja tässä muistutan, että ehkä on tärkeämpää keskittyä asetuksiin kuin direktiiveihin unionitasolla. tasolla standardisoinnissa todella tarvitaan keskittymistä ja juridista kehystä nopeassa aikataulussa. Ja Kosursnikin mietintö on myös äärimmäisen keskeinen, koska siinä esitetyt määräykset voivat toimia pohjana sille struktuurille, sille rakenteelle, jonka me haluamme luoda, jotta päästään harmonisointiin, harmonisoituihin standardeihin. Varmaankin nyt on tullut se hetki, jolloin esimerkiksi löydämme laturin kännyköille, sellaisen eurooppalaisen laturin, joka käy kaikille. Tämä voisi olla konkreettinen tulos. Euroopan parlamentille on totta kai tärkeää, kuten esittelijä De Comi on jo esittänyt, että se työstää eteenpäin eurooppalaista standardisointia. Ja sitten erilaiset kulkuneuvot, siis näitä eri mm, Kaksi kolme nelipyöräisiä kulkuneuvoja koskeva direktiivi. Tässäkin on tärkeää jatkaa työtä, jonka Unkarin puheenjohtajuus jo aloitti, ja yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa tavoitteena päästä asetukseen, jolla säännellään tehokkaasti kulkuneuvoja. Ja Van de Kampin kanssa käytävä työ on tässä avainasemassa. ja samoin esittelijä Panzerin kanssa tehtävä yhteistyö. Ja me siis, äh, meidän tavoitteemme on äh, saada täytäntöön kymmenen direktiiviä. Ja nämä kymmenen direktiiviä koskevat eri tuotteita, Euroopan markkinoilla. Tämä on yksi prioriteettimme. Ja sitten niin sanottu roaming tai verkkovierailudirektiivi. Tämä on kuluttajille hyvin tärkeä direktiivi kaikille eurooppalaisille kuluttajille. Tavoitteena on purkaa kaikki mahdolliset taloudelliset rajoitteet, jotta arkielämä sujuu paremmin kaikkien Euroopan kansalaisten kohdalla on tärkeää purkaa myös tekniset esteet ja rajat ja juuri siksi kehittää lainsäädäntöä, joka hyödyntää kansalaisiamme, Euroopan kansalaisia. Ja tämä pätee myös julkisiin hankintoihin. Meillä on tarkoitus valmistella julkisia hankintoja koskevaan direktiiviä tai siihen liittyvää muutostyötä. Ja heinäkuun lopulla tai sitten syyskuun alussa olemme tässä asiassa tai työskentelemme komission kanssa. Ja totta kai mekin pidämme lomaa tässä välissä, se on selvä, kuten muutkin poliitikot. On tärkeää myös kiittää mietintöä, joka koskee julkisia hankintoja, koska siihen liittyy nimenomaan se innovatiivisuus ja, ja muu positiivinen sisältö, joka mielestäni on tärkeää tuoda esiin. Ja sitten tullimääräykset ja teollis- ja tekijänoikeussäännökset. Kuten, aivan kuten jo komission työhön kuuluu muutenkin, tämä kuuluu ilman muuta sisämarkkinastrategiaan ja parlamenttihan on jo nimittänyt tähän oman esittelijänsä eli Kreutzmannin, jonka kanssa meillä on tarkoitus tehdä suoraa yhteistyötä. Arvoisa puheenjohtaja ja Euroopan parlamentin edustajat, haluan kiittää tätä valiokuntaa ja erityisesti arvoisaa Punja Schwabia sekä Grekkiä siitä, että olette tehneet aloitteenne sisämarkkinoita varten ja siitä asiantuntijuusvaihdosta, jonka olette antaneet käyttöön kuluttajansuoja-asioissa. Ja neljäs kymmenettä olemme käytettävissä yhteistyötä varten – Juuri nuo päivät ovatkin sitten tämänhetkisen parlamenttimme viimeiset toimipäivät, sillä yhdeksäs päivä ovat jo vaalit käsillä. Ja toivotaan, että silloin meillä on seuraava hedelmällinen hyvä tilaisuus puhua sisämarkkinoista, yhtenäismarkkinoista. Kiitoksia.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 Uh, so, uh, sorry, we were just... No niin, tässä keskustelemme siitä, että, mm, että missä järjestyksestä etenemme. Ajattelemme, että olisi eh, Rova eh, Krasnodebska Tom Kielikin kuulla tässä, kun hän on kuluttajan suosta vastuussa ennen kuin otamme kysymykset, eh, kysymykset pääministerille. Muutama sana, jos sallitte. Puheenjohtaja, naiset ja herrat, tässä puolen puheenjohtajakauden alkumetreillä minulla on ilo e-, e-, esitellä Puolan kuluttajan suojan painopisteet ja markkinavalvonnan tärkeimmät kysymykset. Esimerkiksi näiden painopisteiden taustalla ovat, on tietysti halu ja tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa. Aiemmat puheenjohtajakaudet ovat osoittaneet, että, että, että puheenjohtajakauden teho aika pitkälti riippuu yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa, joka kumminkin edustaa Euroopan kansalaisten näkemyksiä. Tämä kokemamme kriisi jota edelleen elämme, edellyttää hyvää yhteistyötä ja synergiaetuiden hyödyntämistä sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Eurooppa on vahva jo nyt, mutta sen pitää kumminkin yhte, yhteisvoimin pyrkiä vastaamaan esillä oleviin haasteisiin näitä edessä olevat haasteet mukaan käsittävät esimerkiksi kuluttajien heikon luottamuksen, rajat ylittävin kaupan ongelmat, erilaiset korvausvaatimukset kan, kan, kanteiden täytäntöönpano jäsenmaissa kiistakysymyksissä. Päätavoitteena on tietysti yhtenäisten sisämarkkinoiden vahvistaminen, kuten herra Paula käsken painotti vahva yhteistyö ja voimakas sääntöjen, tehokas sääntöjen täytäntöönpano helpottaa meidän pysymistämme oikealla tiellä. Haluan Puolan painopisteestä nostaa esille viisi seikkaa. Ensinnäkin kuluttajan suojan liittyen 2014-2020 vuosien ajalle. Tässä yhteydessä olisi käynnistää e, e, e, strategiatyö komissionkin suunnasta 2014 jälkeisen, jälkeistä kuluttajapolitiikkaa ajatellen. Myöskin Euroopan unionin painopisteet pyrkivät markkinoiden heikoimpien toimijoiden suojan tehostamiseen. Tuemme Euroopan komissiota tässä heidän työssään ja tässä tukeudumme varmasti Euroopan parlamentin erityisesti yhteistyöhön Äh, äh, tässä peräänkuulutetaan innovatiivista lähtö lähestymistapaa, lateraalista ajattelua ja, e- ja myöskin sitten äh, kuluttajapolitiikan eri ulottuvuuksien tuntemista täällä IMCO-valiokunnassa asiaa on puitu jo ennenkin Brits Hansen, joka oli aikoinaan esittelijänä tässä yhteydessä haluaisin mainita tämä kuluttajasuojaan, kuluttajan oikeuksien horisontaalisen direktiivin joka hyväksyttäneen Puolan puheenjohtajakaudella virallisesti. Uskoisin, että se tapahtuu heti tällaisten kiel, kiel, oikeuslingvististen kiemuroiden selvittämisen jälkeen tuossa lokakuulla. Infovaliokunnassa on tässä asiaan, asiasta pyritään saavuttamaan yhteyttä. Erityisesti tässä nostaisin esille herra Schwabin ja muiden varjoesittelijöiden panokseen, jotka olivat ovat tämän asian kanssa huhkineet pitkä, pitkän tovin tähän samaan Nivaskaan kuuluvat myöskin vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenettelyt, joiden parissa jatketaan työtä edelleen. Euroopan e, komissiolta on luvassa tämä oma tiedonantonsa tai ehdotuksensa näistä ADR-järjestelyistä lähitulevaisuudessa. Komissio haluaa tehostaa niitä toimenpiteitä, jotka jotka viittaavat 2003, 2009 asiakirjan ja myöskin asiakirjaan kirjaan nämä vaihtoehtoiset riitojen sovittelumenettelyt sisältyvät kiinteästi jos ajatellaan tällaisia näitä vaihtoehtoisia sovintamenettelyjä, voisi olla, että eri, ne olisivat erittäin tehokkaita kuluttajasuojan liittyvissä kiistakysymyksissä. Ne ovat hyvin joustavia, niin niitä voidaan soveltaa yksilötasolla. Samoin tätä kautta voitaisiin vähentää tuomioistuinten oikeuslaitoksen taakkaa että äh, tässä äh, näin järjestelmien yhdistäminen edesauttaisi riitojen selvittelyä rajat ylittävissä tapauksissa. Nämä vapaaehtoiset äh, riitojen sovittelumenettelyt menettelyt ovat nousseet aika lailla eturin ja etusijalle. Samoin kuluttajan valistus on on tätä äh, painottanut. että Komissio haluaa meidän painottavan, äh, edesauttavan sellaisten säännös ilmaston äh, luomista, joka edistäisi riitojen ratkaisua tuomioistuinten ulkopuolella. Äh, joka monissa konsultteissa on käynyt ilmi, että monta kertaa tietämättömissä kustannukset ovat tässä tiellä. Komissio äh, tai Puola äh, tuki, tukee parlamenttia ja komissiota, mitä tulee niiden työhön koskien, mitä niin tulee ADR-järjestelmän nostamiseksi eurooppalaiseksi standardiksi. Luotamme varmaan tässä Euroopan parlamentin yhteistyöhön. Olemme aloittamassa työn tällä saralla heti, kun komissiolta tulee ehdotuksensa. Samoin sitten tämä pakettimatkadirektiivi on erittäin tärkeä sisämarkkinoiden kehittämisen kannalta. Matkailu kärsii tätä nykyään, koska säädöstössä on kuluttajan suojan mentäviä aukkoja me eh, kaipaamme uuden aikaisempaa säädöstöä, jonka ansiosta sitten myöskin matkajärjestäjät voisivat, järjestäjät voisivat paremmin sisämarkkinoilla toimia. Eh, Direktiivin valmistelu alkaa piakkoin ja siinä on eh, siinä kysymys näiden erilaisen epäjohdonmukaisuuksien ja, ja porsanreikien poistamisesta. Samoin täytyy poistaa vielä olevat esteet eh, markkinoiden toimivuuden tieltä myöskin tälläkin saralla. Eh, samoin myöskin sitten jäsenmaissa on omia uudistuksia tehtävä, jos eivät nämä ratkea tässä lähinnä, lähimmän puolen vuoden aikana. Toivomme sitten, että jatkossa Tanska ja Kypros hoitavat tämän asian pois päiväjärjestyksestä. Sitten viittaisin vielä eh, tuoteturvaa direktiiviin kuten puheenjohtaja Harbour on todennut, että markkinoiden valvonta on hyvin tärkeä. Me olemme var, vahvi, haluamme vahvempaa järjestelmää tältä osin kautta Euroopan. Haluamme vahvan sisämarkkinat sekä harmonisoidulle että ei-harmonisoidulle tuotteille kuluttajan suojan näkökulmasta kaiken aikaa. Markkinatoimien avoimuus on tässä avainsanana, eli tätä Tältä osin haluamme tätä tuoteturvallisuusdirektiiviä äh, äh, kehittää ja äh, saatamme sen työnnämistä eteenpäin tässä puheenjohtajakaudella. 8. päivä maaliskuuta parlamentti hyväksyi päätöslauselman tästä asiasta. Puola puheenjohtajavaltiona tukee tätä harjoitusta ja siihen liitettyjä tavoitteita. Toivomme, että komissiolta tulee direktiiviluonnos puheenjohtajakaudellamme. Ja jos näin ei käy, uskomme sitten, että se on painopisteenä jatkossa seuraavalla kahdella puheenjohtajakaudella. Katsomme myöskin, että kuluttajasuoja voisi, voi todellakin parantaa kansalaistelemme elinoloja elämisen laatua. Äh, kuluttajat ja kansalaiset ovat Euroopan kasvun äh, moottoreina ja sitä potentiaalia ei ole vielä täydellisesti valjastettu. Äh, kuluttajia, kuluttaja-asioita pitäisi käsitellään hyvin merkittävinä asioina. Ja tässä tietenkin käännymme katseemme tämän valiokunnan puoleen ja myöskin samoin toivomme saamaan tukea myöskin muilta toimielimiltä ja jäsenvaltiolta. Näin sitten Puolan äh, puheenjohtajakausi muodostuu menestykseksi kaikille meille. Äh, aie, äh, kiitämme aiempaa valtiot kolmikkoa troikkaa saavutetusta, saavutetusta edistyksestä, erityisesti Unkaria. Unkarin aikana saavutettiin loppuun kuluttajansuojadirektiivin ympärillä käydyt pitkät neuvottelut päätökseen. Ja haluamme kaikkia myöskin niitä kiittää, jotka osallistuivat Euroopan, Euroopan kilpailuun osallistuvat Euro- Euroopan kuluttajakilpailupäivään Bosnanissa marraskuussa Siinä on edustajat monopolien vastaisista elimistä kaikkialta Euroopasta. Ja siinä pyritään painottamaan monopolien vastaisen lainsäädännön edistämistä ja kuluttajan suoja politiikan tehostamista. Kuluttajan suoja ja kilpailu ovat sisämarkkinoiden kannalta äärimmäisen tärkeitä tekijöitä kumppanit Venäjältä ja Ukrainasta on myöskin kutsuttu. Kiitoksia mielenkiinnosta ja nyt laske, mielelläni sitten vastaan kysymyksiinne. Well, I want to thank um, both Mr. Pavlak. Haluan kiittää herra Pavlakia ja rouva äh, Krasnodopskaa alustuksista. Työtä on kovasti paljon, kuten huomataan, ja äh, Esittelijöiden nimet, nimet nostettiin esille siinä ahkeruuden merkkeinä. Haluaisin myöskin tässä yhteydessä muistuttaa, että Unkarin valtion edustajat ovat täällä, on täällä läsnä Agnes Kertes, näkyy tuolla istuvan, joka siellä, sieltä heidän puoleltaan vastasi kuluttojen suojakysymyksistä. No niin, hyvät kollegat, meillä on nyt puolisen tuntia kysymyksille ja vastauksille. Ja nyt sitten äh, haluaisinkin antaa ensin äh, puheenvuorot äh, koordinaattoreille muutama kysymys kerrallaan, vai miten haluatte edetä? Koordinaattorit, olkaapa, olkaapa hyvää Kolme kysymystä kerrallaan. Eli koordinaattorit sieltä sitten vauhtiin lyhyet terävät kysymykset. Kiitoksia, että saamme sitten kuulla mielenkiintoisia vastauksia. Herra Schwab aloittaa. Pavlak. Kiitos puheenjohtaja, herra Pavlak. Kiitos esityksestänne. Te todella osoititte, että olette valmistautunut hyvin puheenjohtajakauteen ja tämän valiokunnan työhön. Tästä kiitokset. Pääministeri Tusk piti viime viikolla parlamentissa hyvin huomattavan myönteisen puheen Euroopasta ja niistä mahdollisuuksista, joita meillä Euroopassa on. Uskoakseni on erityisen myönteistä Euroopalle, joka tällä hetkellä on vaikeuksissa, että näin on, ja toivon, että tämä tulee myös olemaan yhtä menestyksekäs tämä työn jatkuminen myös sisämarkkinakysymyksissä. Olemme iloisia sisämarkkinafoorumista Puolassa, jossa tulemme myöskin äh, edistämään sisämarkkinoita. Ja te mainitsitte niitä asioita, joita seuraatte tämän valiokunnan työskentelyssä. Minä esitän nyt teille vastakysymyksen. Onko olemassa jokin erityinen aihe, jota te haluatte erityisesti seurata. Nimittäin konsessiot, äh, ne eivät Puolassa ole niin yleisiä kuin muissa jäsenvaltioissa – Onko tässä jotakin erityisiä ongelmia, jotka liittyvät Puolaan? Miten puheenjohtajakaudella tullaan tätä asiaa käsittelemään? Mikä olisi teistä oikea tie? Sitten puhuitte digitaalisista sisämarkkinoista ja haluatte laajentaa niitä. Haluaisin kysyä, missä haluatte erityisesti ajaa komissiota tekemään ehdotuksia? Ja sitten kysymys Rova Tombilille, joka on, on täällä kuluttajasuoja- ja kilpailuvirastosta on ehdotus vaihtoehtoisesta kiistojen ratkaisusta, jonka komissio tulee esittelemään syksyllä. Tämä on myöskin kollektiivisesta oikeuksien lävitseviemisestä, kenties tiettyä päällekkäisyyttä jopa. En tiedä, onko teidän kannalta jotakin kantoja nimenomaan ministerineuvostossa esimerkiksi, mitä tulee tähän äh, joukkokanteisiin, äh, ryhmäkanteisiin anteeksi, ja pääsemme eteenpäin vain siinä tapauksessa jäsenvaltiot tukevat tätä asiaa, jos äh, voisimme välttää sen, että, että emme saisi kuitenkaan aikaan amerikkalaisia olosuhteita prosessioikeuden kannalta täällä Euroopassa. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Schwab. Mrs. Gephardt. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin uh, kiittää Puolaa ja teitä herra äh, Pavlak siitä äh, todennäköistä eurooppalaista ajatuksesta, joka täytyvät viemään teitä eteenpäin. Minun erityisesti miellytti ensimmäinen lause, jossa korostitte sitä, että te äh, näette integraation yhtenä tärkeimpänä, kenties kaikkein tärkeimpänä tavoitteena politiikallinen. Tämä on kysymys, joka tai kanta, joka, jota olemme kaivaneet erinäisten muiden puheenjohtajakausien aikana, joten kiitos. Haluan sitä kolme kysymystä. Ensimmäinen koskee sitä, että markkinat avattaisiin myöskin näiden ammattipätevyyksien osalta palvelujen markkinat. Te ette maininnut asiaa. Miten suhtaudut tähän ajatukseen, että olisi tällainen eurooppalainen ammatillinen kortti, joka tekisi ammattikoulutuksen saaneille, koulutuksen saaneille helpommaksi liikkumisen Euroopan unionin alueella. Sitten puhuitte verkkovierailuista. Se on hyvin tärkeä kysymys, todellakin. Minä haluaisin tuoda tässä esiin ajatuksen siitä, etteikö voitaisi mennä pitemmälle keskustelussa, kun on kysymys Euroopan markkinoista. Nimittäin se tapa, miten yritykset itse hyödyntävät markkinoiden pirstaleisuutta ansaitakseen enemmän kansalaisten kustannuksella, jolloin eurooppalaisesti toimiva yritys voi hyödyntää tätä sirpaleisuutta, pirstaleisuutta jäsenvaltioiden kesken. Voidaankin kysyä, miksi ylipäätään tarvitaan mitään verkkovierailuja, kun olemassa kaksi yritystä, jotka siis kuuluvat samaan yritykseen, samaan konserniin. Sitten Rova Krasnodevska sitten vielä yksi kysymys, pahoittelen jos äänsin nimen väärin. Te totesitte, että markkinoiden valvonta on hyvin tärkeää. Olette oikeassa. Markkinoiden valvonnan alueella on myös yksi alue, joka on erityisen tärkeä, nimittäin kuluttajansuojajärjestöt, joita ette sunkaan maininnut. Ja haluaisinkin esittää kysymyksen siitä, miten voimakkaita nämä tällä hetkellä ovat Puolassa – ja miten te tai valtio tai hallitus ö, tukee kuluttajansuojajärjestöjä niin, että ne voivat huolehtia tehtävistään. Then, uh, Mr. Kreutzmann. Danke, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää sydämellisesti teitä, herra Pavlak, sanoistani, jotka tekivät hyvää. Meillä oli tilaisuus tutustua kollegoja Varsovassa ja Krakovassa, ja olin saksalaisena hyvin vaikuttunut siitä, miten te viette eteenpäin sisämarkkinoita, miten te otatte Euroopan vastaan ja olette saman aikaan myöskin moottori Euroopalle. Ja kollega Gebhardt sanoi, että on todellakin hyvä kuulla tätä, kun on niin paljon epäilyksiä tällä hetkellä kohdistuvat Euroopan Ja voin vain onnitella teitä. Olen ymmärtänyt, että te olette todellakin hyvin ahkeria markkinoiden alueella. Ja mehän kävin merkityksessä keskustelua Varsovassa näistä kysymyksistä. Todellakin tuette näitä toimia ja niitä on pantu hyvin toimien Puolassa. Minulla olisi yksi pieni kysymys, koska kollegatkin vielä haluavat esittää kysymyksiä. Ymmärsin vuoropuhelussa parlamentin ja senaatin välillä, että Puolan hallituksen sydäntä lähellä on myöskin luottojen sisämarkkinat, koska pahoittelette sitä, että kun Puolassa väestö tarvitsee luottoja nimenomaan kiinteistöjen hankkimiseen, usein ottaa luottoja ulkomailta jopa vieraissa valuutoissa, ja te näette, että tämä on sisämarkkinoiden este. Muistaakseni mainitsitte, ehkä se oli vaatimattomuutta, ehkä tämä unohtui nyt tästä esityksestä, mutta kuitenkin tämä oli asia, jonka puolessa senaatin jäsenet ottivat esille, ja voin ymmärtää, että heille olisi edistysaskel tämän, näiltä osin muuttaa sisämarkkinoita. Mutta muuten paljon kiitoksia. Kiitos siitä, että olette moottori sisämarkkinoille ja jatkokehitykselle ei vain markkinoilla, vaan Euroopassa ylipäätään. Uh, so would you like to, uh, respond to... Haluatteko nyt vastata näihin kysymyksiin ja myös uh, näihin muihin. E, e, Jos e, lähden liikkeelle tästä ensimmäisestä kysymyksestä, joka koski kaikkia työkaluja, joiden avulla voidaan tukea sisämarkkinoita yleensä, on tärkeää miettiä perusteellisesti lainsäädäntöä. ei niinkään säätää paremmin, vaan säätää tai säännellä älykkäästi. Meillä Puolassa pyrimme siihen, että vähentäisimme byrokratiaa ja muitakin turhia velvoitteita. Ja toivoisimme, että te harjoittaisitte painostusta juuri siinä suunnassa, että hallinto keventyisi. Me pyrimme siihen itse. Esimerkki, esimerkiksi haluamme käyttää elektronisia apuvälineitä, emme niinkään paperia. Vaikkakin hallinto vanhakantaisesti on ollut toisella, toisella kannalla. Ja sitten tärkeä tai hyvin konkreettinen esimerkki tästä esimerkiksi on elektroninen tai sähköinen allekirjoitus. Haluaisimme todellakin myös päästä selkeään standardisointiin ja ymmärrämme, kuinka tärkeää on työstää ja miettiä juuri tätä tätä aluetta ja vastaan samalla tähän roaming-verkkovierailukysymykseen. Eli mielestäni on tärkeää, tai meidän mielestämme on tärkeää juuri selkeyttää koko tätä aluetta mahdollisimman paljon. The Master Switch on tässä ollut mielestäni hyvin tärkeä, kiintoisa asiakirja, koska Siinä viitataan markkinoihin, jotka toimivat tällä hetkellä ja tuotantoon. Yleensäkin sähköiset tuotteet ovat sellaisia, jotka eivät välttämättä taas anna tulkita niitä muita tuotteita tai lisätuotteita, jotka samalta tuotannon alalta nousevat. Tämä saattaa antaa meidän ymmärtää hiukan paremmin tai avata meille sitä, kuinka perustieto kulkee. Ja tätä kautta pääsemme taas uusiin ideoihin, jotka puolestaan johtavat uusiin markkinoihin, markkinakeinoihin. Ja sitten vielä tämä viimeinen kysymys. Esimerkiksi internetissähän ei tapahdu roaming-ilmiötä. Ja tässä juuri sitä sen takia täytyy edetä hyvin vaikeasti, varovaisesti, anteeksi. Tähän asti yritykset ovat sijoittaneet tiettyyn bisnesmalliin tai tietyn bisnesmallin mukaan. Ja jos haluamme sääntelyä, uutta sääntelyä, silloin meidän täytyy myös ajatella sopivaa siirtymäkautta. Kreutzmann toi esiin tämän Solvit-mekanismin yritysten tukemiseksi. Meidän täytyy edistää monikielisyyttä tämän palvelun alalla ja lisätä ehkä uuden tietokannan vanhaan eli esimerkiksi japanin ja kiinan kielellä, jotta palvelemme yrityksiä paremmin kansainvälisillä markkinoilla. Ja sitten äh, kysymykseen, joka liittyi lainoihin. Tämä on todellakin mielestäni sisäinen ongelma, varsinkin Puolassa, ei niinkään eurooppalainen ongelma meille – mutta tietysti siitä tulee eurooppalainen ongelma silloin, kun puhutaan eri valuutoissa maksettavista lainoista. Esimerkiksi, että jos saamme eri pankeista rahaa, niin meidän täytyy tietää, kuinka, kuinka toimia, millä pohjalla toimia. Meidän omat pankkimme toimivat melko väljästi ja korko saattaa olla 12 prosenttia. Ja tällä hetkellä olemme panemassa täytäntöön asetusta, jonka pohjalta voidaan maksaa takaisin maksu, tai se, anteeksi, laina samassa valuutassa kuin se on myönnetty. Ja tämä varmasti tulee olemaan loistava työkalu, näin voisin ymmärtää. Ja tätä kautta totta kai annetaan lisää selkeyttä kansalaisille, asiakkaille, jotka lainan ovat ottaneet. Ja samalla helpottavat tietysti pankkien työtä. Joten on tärkeää ottaa huomioon juuri korko, koska se on kilpailulle avainkysymys. Se vaikuttaa työllisyyteen, työttömyyteen koko Euroopan alueella. Ja euron ja dollarinhan ero tällä hetkellä on 9 senttiä. Ja eurohan on noussut ja taas työttömyys euroalueella on ollut suurempi. Joten kaikki nämä tekijät ovat äärimmäisen tärkeitä rahapolitiikassa ja koko kilpailupolitiikassa yleensä. Kiitoksia. Yes, Oli myöskin äh, sinä Arjana kysymyksiä. Niin. Kuuntelin mielenkiinnolla asioita, jotka liittyvät suoraan kuluttajapolitiikkaan, jotka ovat hyvin tärkeitä Puolan puheenjohtajakauden. Ensinnäkin herra Schwabin tämä kysymys, joka koski näitä ryhmäkanteita. Minä sanoisin asiasta, nämä mallit ovat hyvin tärkeitä, koska ne ovat yhteydessä toimiin, joilla pyritään vahvistamaan kuluttajien luottamusta markkinoihin, mikä on hyvin tärkeää. Ja tämä liittyy myöskin teidän valikuntanne toimiin. Kun me nyt sitten katsomme yksityiskohtaisesti sitä, minkälaisia menetelmiä voidaan käyttää, huomioon, että on olemassa merkittäviä eroja siinä, miten sovelletaan tiettyjä toimenpiteitä. Mitä tulee sitten vaihtoehtoisiin riidatkaisumekanismeihin, me olemme lähes sataprosenttisen varmoja siitä, että tämä malli tulee komission esittämäksi vielä puheenjohtajakautemme aikana. Se on asiakirja, joka on kuvattu myöksi eh, sisämarkkinatoimintapaketin keskeiseksi kysymykseksi. Puolen puheenjohtajavaltio on täysin valmistautunut menemään niin pitkälle kuin mahdollista tämän asiakirjan käsittelyssä. Voimme aloittaa sen parissa työskentelyn välittömässä. Mitä sitten tulee tähän ryhmäkanteeseen? Siinä asian kohtalo ei ole täysin varma. Puola yleisesti ottaen tukee ratkaisuja, jotka voisivat auttaa kuluttajia, pieniä ja keskisuuria yrityksiä viemään lävitse vaatimuksensa, jotka liittyvät käytäntöihin markkinoilla sisältöön kilpailupolitiikkaa ja kuluttajakysymyksiä. Mutta kuten herra Schwab mainitsi, me voisimme myös tukea ratkaisua, joka ei menisi tällaisen menettelyyn, siinä muodossa, kun sitä sovelletaan Yhdysvalloissa. Me katsoisimme ehkä mieluummin eurooppalaista ratkaisua, joka voisi ottaa huomioon meidän ympäristömme, meidän oikeudellisen perintömme, samoin kuin meidän voimakkaan hallinnollisemme ja oikeudellisemme rakenteemme ja palvelut, joita niillä alueilla on jäsenvaltioissa. Rova Gebhardille markkinoinnin seuranta kuluttajajärjestöjen osalta – Voin ilolla kertoa teille, että tämä on asia, joka on lähellä sydäntäni ennen kaikkea henkilökohtaisesti siis. Puolan kuluttajasuojajärjestelmä sisältää erinäisiä yksiköitä. Meillä on kilpailu- ja kuluttajansuoja virasto, mutta meillä on myöskin parlamentin strategia, jossa tuetaan kansalaisjärjestöjä. Tällä hetkellä meillä on strategia, joka on voimassa vuoden 2013 loppuun ja strategia-asiakirja antaa hyvin täsmällistä tukea. Esimerkiksi valtion budjetissa, minun virastoni budjetissa, on tietty summa, joka siirretään kuluttajajärjestöille tällaisen oikeudenmukaisen tarjonnan pohjalta – ja nämä varmistamme sen, että tässä on oikeudenmukaisia markkinaperiaatteita niin varojen jakamista niin, että meillä on voimakasta kulttuurisuojaa, voimakkaita kuntosuojajärjestöjä, jotka kilpailevat keskenään näistä julkisista varoista. Well, thank you very much. Now I have, um... Kiitos. Minulla täällä on 12 puheenvuoropyyntöä, mutta ei meillä ole tässä kuin parikymmentä minuuttia, jos sitäkään. Hyvin lyhyesti, jos sopii. Sitten seuraavaksi ryhmitämme kysymykset neljän ryhmin. Biilan on ECRn ryhmän koordinaattori on viimeinen, viimeinen koordinaattori. Sitten seuraavat Tyn Saaremoseivanjen Biilan. Kiitos eh, puhe, puheenjohtaja. Eh, eh, hauska nähdä teidät täällä näissä puitteissa. Tämä on toinen tapa meidän pääministerin kanssa. Mehän tapasimme jo koordinaattori kokouksen yhteydessä, kun, jolloin meillä oli tar- tilaisuus puolen puheenjohtajakauden ohjelmasta keskustella vähän yksityiskohtaisemmin. Nyt täytyy sanoa, että tässä on monta semmoista asiaa otettu huomioon, joita mekin painotimme Euroopan sisämarkkinoiden, yhtenäismarkkinoiden painotukset näkyvät selvästi myöskin tässä äh, Puolan äh, ohjelmasta ja, ja tapahtumakalenteristakin se näkyy. Äh, Puola järjestää tämän toisen foorumin järjestyksessään ja kun minä itse olen polakki, en halua tässä tätä yhteistä aikaa viedä liikaa, eli kysynpä kysymykseni ytimekkäästi. Ohjelma on kunnianhimoinen, mutta minulla on hiukan huoli siitä, että onko tämä toteutettavissa koska aikahan ei ole runsaasti käytettävissä. Puolassa, Puolassa esimerkiksi palveludirektiivin täytäntöpano oli varsin kivulias prosessi. Puola on todellakin pahasti jälki, jälkijunassa, mitä tämän direktiivin soveltamiseen tulee täytäntöönpanoon olemaan vähän häpäissämme siinä sitä paitsi meillä on Puolassa vielä vaalikampanjakin edessä koko kesken puheenjohtajakauden. Pääministeri on poliittisen puolensa johtajan ovat tietenkin siinä sitten kiinni aika, aika pitkälle. Ja sitten taas, entä sitten kun, kun kuuden kuukauden kuluttua tapaamme, niin haluaisin, että voisimme puhua menestyksekkäästä puheenjohtajakaudesta. Mitä tuli edustaja Gebhardin verkkovierailukysymykseen? Näitä minusta ihan, ihan turhasta maksataan. Puolassa huomaamme eh, paikallisten operaattorien astuneen kansainvälisten eh, toimijoiden, kuten Timo Beelin tai Orangein tilalle. Niin, äh, mitä äh, näihin äh, kustannuksiin tulee, herra Pavlak totesi, että tätä asiaa pitäisi lähestyä askel, askeleelta, mutta näinhän on tehty. Edellinen asetus hyväksyttiin 2007, siitä on jo aika vierähtänyt. Puolan hallituksen tällainen ponteva asiaan puuttuvinen olisi, olisi mitä tervetulleita. Mitä sitten tulee tähän Puolan puheenjohtajakauden alkuun, pääministerin sinä totesi, että, että me tulemme pain, painamaan tällaista sinistä napulaa tässä sisä, sisä, kauksia, näissä sisämarkkina-asioissa ja haluan varmistaa, että te koordinoitte tätä toimintaa. No niin, sitten Voisitteko seuraavat puhujat rajoittaa kysymyksen yhteen? Tun tietysti, joka on tietysti yhtenäismarkkinafoorumin ko- koordinaattori varmaan kaipaa enemmän aikaa. Niin, olkaa hyvä. Działa, e, pani, pani Tomkel powiedziała, że uczestnicy na rynku... Eli markkinoiden toimijat eivät ole kovinkaan tietoisia omista oikeuksistaan ja siitä, että kuinka he voivat olla osallisina omilla markkinoillaan. Aikooko, tai miksi Puola haluaa niin kovasti keskittyä sisämarkkinoihin? Haluaako Puola nostaa tätä tietoisuutta markkinoista ja kuinka niillä toimitaan ja voisiko tämä, tämän tyyppinen toiminta olla uusi foorumi sisämarkkinoille? Varsinainen kysymykseni, tai tämä kysymys on melko yksinkertainen. Kuinka me voimme yleensä edetä sisämarkkinoilla, sisämarkkinoilla, jotka ovat erinomainen työkalu, koska siellä Euroopan kansalaiset voivat hyötyä konkreettisesti, toimia konkreettisesti. Tämä tietysti on selkeä prioriteetti tälle puheenjohtajuuskaudelle. Tätä kautta kansalaiset voivat tuntea olevansa Euroopassa ilman rajoja. Ja ne, jotka osallistuvat tähän projektiin, voivat hyötyä juuri tästä verkkovierailusääntelystä. Se on konkretiaa ja tätä kautta myös Euroopan kansalaiset ymmärtävät, että voivat hyötyä suoraan. Tack för det här formen. Till det polske formandskab. Kiitos myös puheenjohtajalle ja Puolan puheenjohtajavaltiolle siitä, että se on näin kiinnostunut kuluttajapolitiikasta ja kuluttajan suojelusta. Olen täysin yhtä mieltä, että asiasta todellakin tarvitaan. Kuluttajien täytyy voida luottaa sisämarkkinoihin. Tuote suojelun osalta, varmuuden osalta olen ollut kovasti tekemissä asioiden kanssa ja uskoakseni ei ole suinkaan kovin paljon vielä syytä olla luottavainen sisämarkkinoiden suhteen monet jäsenvaltiot ovat vähentäneet varoja markkinoiden valvonnan alueella. Mitä Puola puheenjohtajavaltiona tulee tekemään, jotta se vakuuttaisi muut jäsenvaltiot siitä, että on syytä saada aikaan enemmän valvontaa sisämarkkinoilla? Tämä on olennaisen tärkeää kuluttajien luottamukselle. Thank you. Very... Kiitos selvästä kysymyksestä. Sitten edustaja Vanjo, seuraava viimeinen kysymys tällä kerroksella. Monsieur le Président, eh Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä aluksi onnitella Puolan puheenjohtajuutta ja siitä, että me kaikki saimme kirjeen, joista kävi ilmi kolme keskeistä prioriteettia. Ja se, että Eurooppa on kasvun lähde. Kiitos, tässä, kiitos kaikista hyvistä termeistä, onnistuneista termeistä. Ja kiitos siitä, että saimme selkeät yhteystiedot esimerkiksi ministereihin tai ministeriön henkilöihin. Tämä on hyvin harvinaista. Ja sitten nämä kolme prioriteettia. Tekin puhuitte budjetista ja se on se suurin haaste tällä kaudellanne te, te tiedätte hyvin, että parlamentti keskustelee aina budjetista pitkään ja budjettia koskevassa kohdassa toteatte, että haluatte kääntyä erityisesti sijoittajien puoleen ja keskitytte julkisiin hankintoihin. Kuinka te näette julkisissa hankinnoissa – innovaation suojan pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla, jotka ovat epävarmassa tilanteessa tällä hetkellä. Kolmannessa prioriteetissa puhutte myös entisten Itä-Euroopan valtioiden kanssa käytävästä kumppanuudesta. Ehkä teillä on meille ehdottaa näiden kumppania kohdalla aivan uusia julkisten hankintojen markkinoita, mutta me tiedämme myös, että teillä on omia ongelmia julkisissa hankinnoissa, esimerkiksi Aasian suhteen. Eli kuinka otatte neuvoston mukaan julkisten hankintojen osuudessa – mitä tulee ammattipätevyyden tunnustamiseen ja tähän ammattipassiin tai korttiin, kuinka pyritte tai kuinka aiotte vahvistaa hälytysjärjestelmää, joka pystyy varoittamaan kuluttajia? Ja viimeinen kysymys Rouvalle. Te huolehditte energia-asioista ja haavoittuvista osapuolista. Viimeinen kysymys oli siis teille. Kiitos. Okay, I think you managed four questions there. Saitte neljä kysymystä ympättyä tähän yhteen. No, mutta olen kumminkin valiokunnan varapuheenjohtaja, niin menköön. Nyt sitten vastauksia kysymyksiin. Pierwsze pytanie dotyczące... Niin, kiitoksia. kysymys äh, ohjelmastamme, että se olisi mukaan liian kunnianhimoinen. Kyllä me pärjäämme, ihan varmasti. Herra Bielan, ei tässä mitään. Mitä vaalikampanjointiin tulee ja, ja siihen, että, että Puola on saman aikaan puheenjohtajana valtiona, mutta puheenjohtajuuttahan on jo suunniteltu jo paljon paljon aikaisemmassa vaiheessa – se nyt sattuu sitten tähän ihan meidän toimikautemme puoli, puoleen väliin. Ja meidän puolueemme ei nimenomaankaan tätä, tätä ajankohtaa valinnut, vaan myöskin teidän puolueenne. Mutta oli miten oli, kyllä tämä tietty ongelma, tietyn ongelman aiheuttaa. Emme me voi irrottaa tai eri, erottaa kotimaisia ja eurooppalaisia asioita toisistaan. Tiettyä ristivetoa varmasti tulee, koska koti, kotimaan vaalikampeina on aina kuumaveristä, siis päästä mihinkään. Mitä verkkovierailuihin tulee, voisimme kenties lisätä painetta. Rusat onhan tämä mainitsi ja nämä juuri voisivat olla juuri niitä käytännön konkreettisia toimenpiteitä, joita Eurooppa kansalaistensa hyväksi voisi tehdä. Ilmapiiri on myöntyinen kaiken kaikkiaan. Me olemme jo tottuneet tähän Schengen-sopimukseen ja mahdollisuuteen liikkua vapaasti Euroopan maasta toiseen. Se on tällainen itsestäänselvyys, jota tämä nykyään, mutta kenties näitä rajoja eh, pitäisi sitten siirtää yhä kauemmas ja kauemmas joka vuosi niin, että sitten talousyhteiskunnalliset rakenteet entisestään vahvistuisivat ja tehostaisivat Euroopan toimintaa, koska se, se, tämä verkkoverot ovat juuri yksi esimerkki näistä. Me haluaisimme Euroopan unionin luovan yleiset puitteet asialle ja omasta kokemuksestani voin todeta, että, että tarvitaan uutta diagnoosia. Meidän pitää tehdä ero niiden alueiden välillä, joita pitää säädellä yleiseurooppalaisesti, ja sitten niiden välillä, jotka eivät kaipaa semmoista suurta sääntelyä. Mutta yrittäjät joskus valittavat, että heidän, heillä on aivan liikaa erilaisia velvollisuuksia, jotka eivät kaikki vaikuta kovinkaan tarpeelliselta. Mitä tähän siniseen nappulaan tulee. Siitä Robert Tromkin varmasti pystyy sanomaan enemmän kuin minä. Ja mitä sitten vielä tulee Euroopan sisämarkkinoihin, meidän on tehtävä, ryhdyttävä vielä toimenpiteisiin, jotka ovat kuluttajalle selkeitä näkyviä Ajattelen, ajatellaan vaikka tuottajien ja myyntiverkostojen välisiä suhteita. Meidän täytyy varmistua siitä, että, että työmarkkina-asiat tai nämä työsuhdeasiat ovat kunnossa ja ovat kunnossa. Esimerkiksi Puolassa esimerkiksi vähittäismuotiketjun mittaan hinta nousee ja nousee, vaikka muuten järjest- järjestelmä olisi ollut hyvinkin edullinen. Ja näin sitten, kun tuote päätyy hyllylle, tilanne on jo ihan erilainen. Kulut, tuottaja ärsyyntyy, kun hän huomaa, että hänen tuotteestaan kiskotaan noinkin kovaa hintaa. Me uhrasimme kaksi vuotta parhaiten käytäntöjen koodeksille – mutta äh, hukkaa valovat nekin yritykset. Äh, tuomioistuimen päätökset ovat viitoittaneet tietä. Äh, meillä on tietet, tietet suhteet nyt sitten selvillä näiden päätösten nojalla, jotka liittyvät tähän näihin myynti, myyntikanaviin. On tietysti meille tuputettu, tuputetut puitteet väkisin, jotka, jotka tietenkin sitten on äh, kenties katsottu tarpeelliseksi panna markkinoita ohjelmaan, jos toimijat eivät itse siihen kykene. Mitä tulee PK-sektorin panokseen, että oli siihenkin liittyvä vielä kysymys. Tehokkaampi valvonta. kaipaammeko tehokkaampaa valvontaa? Jo, joiltain osin kyllä, mutta aina kun markkinoita valvotaan, olemme aina askeleen jäljessä, ja joka tapauksessa lähtökohtaisesti. Eli minun nähdäkseni ensin pitäisi peräänkuuluttaa avoimuutta, koska siitä kautta jo tulee tällainen luontainen valvontaulottuvuus kuvaan mukaan Tämä on minusta erittäin tärkeä seikka. Minulla olen kiintoista keskustelua erään, erään, erään toimittajan kanssa, koska hän sanoi, että, että, että, että tämä käy markkinasääntöjä vastaan, jos, jos avoimuus on täydellistä. Mutta jos toisaalta pyritään tehokkuuteen, määritelmän mukaan tehokkaat markkinat ovat sellaiset, jossa kaikki, kaikilla, kaikilla toimijoilla on tietoa saatavilla. Ajatellaan vaikkapa johdannaisia tai näitä rahoituslaitoksia. Ja näitä johdannaisten kanssahan pahin ongelma oli se, että ne eivät ole näkyviä, niitä eivät ole konkreettisia. Näin kun tehtiin eh, näiden eh, vastapuolten välillä sopimuksia, niitä tehtiin, mutta kukaan ei nähnyt, mitä tapahtui, markkinat eivät nähneet mitään ei, ja eh, kaikki paljastui vasta, kun oli jo liian myöhäistä. Nythän tilanteemme on, on vähän samantapainen kuin näiden, luo, näiden luottolaitosten suhtaan. Nämä ovat yksityis, yksityisiä laitoksia, joista yksikään on kuitenkaan ole jonkun henkilön vastuulla. Tällaiset, nämä luottoluokituslaitokset voivat suistaa kokonaisia valtioita perikatoon me, meillä, me, me joudumme alle panemaan nimemme alle, kun näitä takaussopimuksia tehdään. Ja, mutta luo, nämä luokituslaitokset ovat ihan nimettömiä laitoksia. Jos niiden pitäisi esimerkiksi jonkinlainen takaus, vaku, vakuustalletus tehdä ja olisivat tätä kautta sitten tavallaan vastuussa – koskien omia, omia ennusteitaan ja luokituksia. Sillä tavalla avoimuus lisääntyisi. No. On tärkeää varmistaa, että, että julkiset, julkisia hankintoja käsittelevät säännöt ö, ö, o, sanelevat jo tietyn, että tietty osuus hankinnoista tulee kanavoida PK-sektorille. Se olisi hyvä. Mitä tulee tähän, äh, tähän Kiina, Kiinan, Kiinan seikkailuun, se ei nyt ihan ole äh, kovinkaan kirkas osa historiaamme. Äh, pana premiera, tässä vielä muutaman sanan. Mitä tulee kysymykseen, jonka herra Bielan esitti. Hän puhui sopimuslainsäädännöstä, sopimusoikeudesta. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä asia sisämarkkinoilla, ennen kaikkea sähkökaup- sähköisessä kaupankäynnissä ja sen sähköisen kaupan käyttäjille. Jos komissio aikoo ottaa tällaisen asian esille. Se tulee olemaan alkuvaihe ja me varmasti pyrimme ottamaan huomioon kaikki nämä kysymykset, ottamaan huomioon valiokunnan, teidän valiokuntainen kannan ja jäsenvaltioiden kannan. Mitä tulee sitten kysymykseen, jonka Rova Tun esitti, haluaisin kiinnittää huomionne tähän vaihtoehtoiseen riinatkaisumenettelyprojektiin. Se ei ehkä vaikuta yhtä vaikuttavalta kuin verkkoverailukysymys, mutta saattaa olla, että se johtaisi hyvin näkyviin tuloksiin. Sillä voisi olla selkeitä tuloksia kuluttajan kannalta ja se voisi vaikuttaa se markkinoinnin toimimiseen. Jos me katsomme valituksia, joita eurooppalaiset kuluttajat tekevät oman verkostonsa puitteissa, näyttää siltä, että vaihtoehtoinen ratkaisumenettely voisi olla hyvä ratkaisu kaikkiin valituksiin. Sorry to those on the list, we really... Hyvät naiset herrat, nyt aika, aika on loppu loppu. Meillä on vielä kolme esityslistan kohtaa jäljellä. Tiedän, että ministerin tiimeinen joukkoinen täytyy vielä kiirehtiä toiseen kokoukseen. Seuraavalla kerralla sitten saatte loputkin tilaisuuden esittää kysymyksenä. Haluaisin, että luota kaksi asiaa ensinnäkin Krasnodevskan luovutan teille tämän ADR-selvityksemme, jota käsittelemme aamulla. Täällä nyt vaikutusten arvioinnin e, ja sitten lämpimäiskappaleen uutiskirjeestä, mehän on siinä ensimmäinen, ensimmäisenä pääministerinä ihan kuvan, kuvan kanssa etusivulla. Tervetuloa ja odotamme yhteistyön jatkuvan hedelmällisenä kanssanne. Uh, no niin, hyvät naiset ja herrat, äh, nyt sitten jatkamme kokousta. Ja e- e- ensimmäinen äh, lausunto on edustaja Steilerin äh, lausunton luonnos koskien talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa. Se nyt on pakko hoitaa pois päiväjärjestyksestä, koska siihen pitää laatia sitten muutosesitykset syyskuusta äänestystä varten. Steiler, olkaa hyvä, voitte esittää tästä kantanne. Kiitoksia niille kollegoille, jotka ovat jääneet tänne katkeraan loppuun asti. Tämä eurooppalainen ohja- talouden ohjausjakso on uusi konsti koordinoida talouspolitiikkaa, kytkeyty tähän taloushallintan pakettiin. Haluan tämän eh, Ekonissa kollegani, eh, joka laati siellä mietintöä tästä, johon annamme lausuntoa eh, Pervans Muutama Muutama kommentti on itseltäni, jota vielä täydennän, mutta tärkeimmät aineistot ovat tässä yhdessä liuskassa. E, jos komissio laatii tällaisia sisämarkkinoiden tulostauluja ja yhtenäis, yhtenäisasiakirjoja ja sen tapaisia, että katsotaan, että ne voisivat olla sitten hyödyksi tälle eurooppalaiselle ohjausjaksolle Äh, haluamme, että komissio paitsi tälle valiokunnalle äh, myöskin kaikki löydökset tästä äh, näistä kas, talouskasvututkimuksesta ja ohjausjaksosta toimitettaisiin meille aina säännöllisesti niin, että me voisimme sitten antaa oman panoksemme ja kertoa, mitä parannuksemme kenties kaipaisimme tähän myös esimerkiksi viittaukset sosiaaliseen kohesioon, joka tietysti kytkeytyy kaikkiin näihin taloudellisiin talouskehitysmalleihin ja sitten pyydetään kohdassa kuusi tukea PK-yrityksille lisäämään, ne ovat sen tässä markkinoiden talouden selkäranka ja kasvuselvitykset ovat sen sen osoittaneet, jos haluaa joko täydentää tai jotain poistaa tästä, tai jos jotain kysyttävää tästä sisällöstä on, tämä on lyhyt ja ytimekäs. Tässä pyritään kasvua, sosiaalista yhteenkuuluvaisuutta ja työllisyyden kasvua edesauttamaan. Toivon mukaan tämä sitten passaa kaikille ryhmille muistaakseni tässä on ta- tarkistuksen jättämisen takaraja 20. päivä heinäkuuta, että voisimme sitten 19. päivä syyskuuta hyväksyä valiokunnassa Ekon valiokunnan äänestys oli siis sitten seuraavana päivänä 20. päivä ja sitten, 20, äh, äh, sitten lokakuun täysistunnossa tätä voitaisiin käsitellä. Haluan kiittää kollegoja ja muita, jotka ovat tässä olleet aktiivisesti mukana. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos. Herra Galo on siellä on ähm, varjosetelijä Kreutzmann ja niin minäkin. Äh, Galo ensin, olkaa hyvä. Ja Dionkin siellä. Viittilöi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää tästä mietintöluonnoksesta, joka on äärimmäisen selkeä, tiivis ja täysi se, mitä me tiedämme asiasta tällä hetkellä, tulee hyvin esiin. Viime maaliskuussahan neuvosto päätti yksimielisesti talousohjausjaksosta budjettikurista, joka koskee jäsenvaltioita ja Euroopan 2020 strategian valvonnasta – haluaisin korostaa kahta prioriteettia. Sitä, että ensinnäkin Euroopan yhteismarkkinoiden tukemista, kilpailukykyä, mm, jota uhkaavat tietysti Yhdysvallat, Kiina ja muut markkinat, olisi ehdottomasti saatava juuri tältä kannalta – niin sanottu resiprookkinen järjestelmä käyttöön ja alvit, jotka tällä hetkellä esimerkiksi äh, syrjivät äh, digituotteita. Ja toinen hyvin tärkeä asia tässä lausunnossa on se, että tuetaan PK-sektoria, koska se edustaa jopa 90 prosenttia markkinoista. Tuotevääristymiä vastaan on taisteltava ja on helpotettava rajoja ylittäviä maksoja, on kehitettävä myös ähm, energian kuljetuksen ja ähm, sähköisten viestimien yli rajojen koskevaa kauppaa. We know who you are. You don't need to sit in front of your label. Chair, excuse me. Uh, yeah. Ich stimme... Niin, olen lausunnonlaatijan kanssa yhtä mieltä siitä, että se markkinoiden toimeenpanolla on hyvin suuri merkitys Euroopan talouden ohjausjaksossa. Haluaisin myöskin todeta, että sisämarkkinoiden eh, hyödyntäminen on ollut myöskin vuoden 2011-2012 kasvukertomuksen eh, aiheena – komission tekemät maakohtaiset suositukset myöskin ottavat tämän huomioon. Kuusi toimenpidettä, joita on ehdotettu näin tavoitteessa, ovat itse asiassa kuitenkin vain aikomuksia, joita komissio on julkaissut, jonka jälkeen komissio tekee, merkitys tätä komission tekemät suositukset eivät ole, ole mitään merkitystä jäsenvaltioiden kannalta. Sanoisin, että että tarvitaan lisää uudistuksia palvelussektorilla poistamalla perusteettomia esteitä vapaiden ammattien ja tiettyjen tuotin alueella. tämä on aika vähäistä, mitä tässä on syntyä. Se, mitä liittyy eurooppalaisen talous, talousohjauksen loppuun saamiseen, otetaan samat asiat esille, mutta siis että voidaan saada enemmän mahdollisuuksia pieneksi yrityksessä saada pääomaa, että pitää vähentämään byrokratiaa, avoimuutta lisää julkisiin hankintoihin. Ajattelin sitä, että nyt on jo näin myöhäistä, haluan keskittyä yhteen ainoaan asiaan. Tiukasti sanottuna tämä ei ole oikeastaan meidän valiokuntamme asia, mutta minusta ei ole hyvä se, että kun puhutaan Euroopan talouden ohjausjaksosta, ja näin yllättävän lausuntoonkin, että on tällainen raportointivelvollisuus. Ajattelenpa vaikka nyt Kreikkaa. Ei ole kovinkaan paljon järkeä siinä, jos nyt Kreikalle sanotaan, että sen pitää säästää, sen pitää täyttää vaatimukset, kun samaan aikaan komissio kuitenkaan ei sano, minkä panoksen komissio itse voi tehdä auttaakseen Kreikkaa pääsemään eteenpäin. Jos ei synny mitään suhdanneohjelmaa ja komissio sitten sanoo, että ei tule mitään yhteisrahoitusta, eh, jolla voitaisiin päästä ulos vaikeuksista, siinä ei ole mitään järkeä talouden ohjausjakson aikana sitten vain katsotaan, että onko tehty jotakin vai ei. On hyvä, että katsotaan vain asioita, mutta se ei riitä. Komissio pitäisi sanoa myöskin, mitä se tekee, jotta se tukisi maita esimerkiksi kohesiopolitiikan tai joidenkin muiden poliitikkojen puitteissa. Tämä on myös aika heikkoa. Olisi hyvä, jos lausunnossa ei pelkästään puhuttaisi tästä raportointivelvollisuudesta, vaan myöskin vaadittaisiin komissiota tekemään ehdotuksia siitä, miten voidaan tukea sitä, että määräykset, jotka sisältyvät tähän talouden ohjausjaksoon tai niihin suosituksiin, miksi säästäminen tai velkojen pienentäminen, velkaantumisen pienentäminen olisi huomattavaa. Olisi todellakin kiitollinen, jos tähän suuntaan voitaisiin vielä jotakin laittaa tähän lausuntoon. Kiitos. Well, I'm sure you will table some amendments accordingly. Ähm, Tehdään sitten siihen liittyviä muutosesityksiä. Aivan. Kommentti minultakin ryhmäni nimissä. Äh, Styler <clears throat> äh, on tehnyt juuri sitä, mitä me häneltä halusimmekin, eli äh, vähän valaista näitä meidän painopisteitä ja katsoa tätä myöskin yhtenäisessä asiakirjan valossa, kuten puheenjohtaja varapääministerikin äsken luonnehti näitä 12 toimintalinjaa. Tämä saattaisi olla yksi, yksi asia, joka puheenjohtajavaltion toimia täydentäisi mukavasti. Mitä tässä äh, tämä kuluttajia kuluttajan suojatulostaulu samoin kuin sisämarkkinatulostaulu ovat, ovat tärkeitä, koska ne täydennät toisiaan ja saavat, antavat, antavat meille kuvan, mitä yrittäjät ja kulut, yksityiset ihmiset ähm, ähm, asiasta ovat mieltä. Tämä on hyvä panos ja tässä varmaan edetään äh, rivakasti. Dion, viimeinen puhuja, olkaa hyvä. Ik kan eh, nu helemaal kort zijn, want u heeft zelf eh, eigenlijk net aangegeven wat ik... Te sanoitte juuri sen, minkä minä ajoin sanoa, eli eh, että kuluttajia koskevia seikkoja on muitakin taloushallinto, tal- talousohjauskaudella. Me olemme kaikki totta kai samaa mieltä siitä, että on aivan välttämätöntä sisämarkkinoilla, aivan kuten herra Kreutzmann osoitti, toimia juuri näin. Minulla olisi kuitenkin tiettyjä ehdotuksia, joiden kautta komissio voisi parantaa tilannetta. Kiitoksia herra Kroisma, kiitos herra puheenjohtaja. Muut eivät ole pyytäneet puheenvuoroa. <clears throat> Herra Schulteria odotettiin tuolta komission puolelta, ei ole paikalla. No. Okei, okay, puhutaan hänen kanssaan tuonempaan, vaikka tämä käsittely muuttuikin, mutta siitä oli kyllä periaatteessa tieto neuvostolla. Stalin tiedätte, että joudutte kiitämään lentokentällä. Niin kiitos, kiitos kaikille ja kiitos varjoesittelijöille tästä ensimmäisestä ö, mielipideenvaihdosta ja näistä vuotoisuusaikeista. Toki meidän pitää keskittyä oma, omaan, omaan toimivaltaamme sivuamiin kysymyksiin tässä äh, yhtenäismarkkina-asiakirjakysymyksessä se, että me nyt sitten äh, äh, edellytämme komissiolta sitten näiden erilaisten selvitysten tulosten raportointia. Se on ihan hyvä, mutta kyllä kaikki muutakin, muutkin panokset ovat, ovat tervetulleita tässä lyhyessä lausunnossa ei kaikkea ehdi, eikä ole tarkoituskaan sanoa, mutta tämä varmasti vahvistaa, vahvistaa me, tämä on tulevaisuuden keskustelu, mitä Galloway tuossa totesi, että, mutta olen varma, että se työ, mitä me tässä valiokunnassa teemme, kuuluu kyllä tähän ohjausjakso keskusteluun kiinteästi ja varmasti sitten kansalaisetkin tämän, tätä tervehtivät tyytyväisenä. Kiitos tästä. Näin. Kuten sanottu, 19. syyskuuta äänestetään ja lokakuussa, lokakuun kakkosessa hyväksytään toivon mukaan. Nyt sitten vielä taas tämmöinen isompi hanke. Eli kaksi, kolme pyöräisten ajoneuvojen nelipyörin hyväksyntä ja markkinavalvonta. Herra Van de Kamp on tuolla huoneen taka, takaosassa. Voisitteko sieltä lompsia vähän lähemmäs meitä, että tänne eturiviin vaikka, niin, niin näemme teidät paremmin ja olette tiiviimmin mukana tässä. Sitten meillä on vielä äh, äh Westfall, varjo esitelle Manders, Suris ei ole täällä. Minä olen täällä. Ja Gilan tuolta eh, DG Enterprisesta tuolla sieltä vilkuttelee. Mattinen, eh, Mattinen ei ole täällä. Tervetuloa. Vandekamp. Tiedän, meillä on tässä 300 muuta selityksiä, eikä meillä ole kuin vartti aikaa. Eh, Kats, suuntaan katseni kostasiin. Meidän täytyy käynnistää keskustelu tänään, mutta – täytyy kyllä antaa enemmän aikaa myöskin sitten toiselle keskustelukierrokselle lomien jälkeen. Eli nyt vain ihan polkaistaan keskustelu käyntiin, ja miten, ja sitten luonnehditte vähän millä tavalla. Mikä on teidän ensireaktionne näihin muutosesityksiin? sitten tarkastelemme, koska lopulta sitten pääsemme äänestämään asiasta. Se on tässä jossain syksyn mittaan. Neuvostonkin kanssa pitää vähän äh, mitata tilannetta lämpöä siltä osin, että missä, kuinka pitkälle he ovat edistyneet ja koska sitten pääsemme loppusuoralle. No nyt kuitenkin puheenvuoro teille tästä hyvinkin tärkeästä asiasta. Olkaa hyvä. Dank u zeer. Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia Ensinnäkin toivoisin, että voin nyt puhutella kaikkia kollegoja sillä tavalla, tai osoittaa kiitollisuuteni kaikista näistä tarkistuksista, joita on tehty. No, ehkä olen tehnyt niin hyvän mietinnön, että ei paljoa tarkistuksia tarvita, mutta kyllä niitä on tullut ja komissio, valiokunta on ollut ahkerana. Varmaankin aion viettää, joudun viettämään koko lomaani miettiessäni näitä tarkistuksia. Mutta näin on lomani ratkaistu. Taidan pysyä kotona. No, mutta totta kai tietysti voisimme äänestää jo huomenna – koska jos vertaamme kaikkia näitä tarkistuksia, niin toisaalta voimme edetä kovinkin nopeasti, toisaalta hitaasti, toisaalta voimme pysyä nollapisteessä. Ja demokraatit totta kai haluavat puhua ikuisesti, mutta kompromissiin pitäisi päästä. Varjoesittelijä varjoesittelijät pidämme totta kai ajan tasalla. Ryhmittelen nyt nämä tarkistukset kymmenen aihetta. Ensimmäiset käyn läpi varsin nopeasti, en lisää mitään yksityiskohtia. Ensinnäkin niin sanotut euromissiot ja takarajat, diagnostiikat, jotka koskevat kaikkia moottori ajoneuvoja. Kolmannesta aiheesta olemme jo puhuneet melko usein. Kyse on jarrujärjestelmistä, ADS-järjestelmistä ja sähköpyöristä, sähköpolkupyöristä, kilowattimääristä. On, markkinoilla on tietynlaisia sähköpolkupyöriä, jotka ovat heikosti turvallisia, joten tämä sektori on äärimmäisen altis. Ja toiseksi toimenpiteet, jotka kohdistuvat 189 ovat ne tarkistuskohdat, jotka koskevat näitä sähköpolkupyöriä polkupyöriä ja huolto toimenpiteet, 60 artiklaa kyseisessä direktiivissä kestävyystestit. Tehän olette ottaneet nämä, niin nämä kuuluisat kalifornialaiset testit tässä esimerkiksi. Ja myös toisen tyyppiset ajoneuvot. Ja numero yhdeksän, meidän varapuheenjohtajamme jätti tämän tarkistuksen, joka koskee, mm, joita on tutkittu jo aiemmin. Discussiëren over het amendement van de heer... Ja tulee myös keskustella 38 tarkistuksesta perinpohjaisesti. Tässä ne kymmenen aihepiiriä, jotka, joilla katan nämä tarkistukset, jätetyt tarkistukset. Ja toivon pääseväni tiettyyn kompromissiin vielä tänä kesänä. Kiitoksia. Kiitoksia myös Unkarin puheenjohtajuudelle. Ja toivon, toivotan oikein paljon onnea ja menestystä Puolan puheenjohtajuuskaudelle, joka toivottavasti vie tätä samaa aihepiiriä eteenpäin onnekkaasti. Unkari on onnistunut käymään läpi, tuomaan keskustelun hyvin tärkeitä aiheita. Tämä oli minun introduktioni. Kiitoksia. Well, thank you very much. And, um... I do think you will have some work to do, but I'm sure... Kiitoksia kovasti. Äh, äh, toivottavasti pääsette nyt äh, moottoripyörällä edes jonnekin käymään. Teillä niitä on siellä vino rivi autotallissani. Niin nyt sitten varjoesittelijöille tilaisuus sanoa muutama sana ryhmiensä kannoista. Ja tietysti ehdotuksen kompromissien hiomisesta oli oikeinkin hyvä, että jossakin kohtuullisessa ajassa saamme saamme tämän asian semmoisen malliin, että jo lokaku- e-, elokuussa pääsisimme sopimaan aikataulusta julkinen mielipidekin meitä seuraa. Ja sieltä sitten ensimmäinen varjoesittelee. Kiitos puheenjohtaja herra Van de Kamp. Kyllähän kesä voi näinkin viettää. Sen sijaan, että ajaisi moottoripyörää, tekisi tarkistuksia ja vääntelisi kompromisseja sekä ei ole mitenkään huono vaihtoehto, kun niistä on hyötyä. En ole sanoa kovinkaan paljon. Aluksi haluaisin todellakin kiittää hyvästä luottamuksellista ja huomioittavasta yhteistyöstä, jota olemme nyt puolen vuoden ajan kaikki täällä tehneet, jopa hyvin läheisestikin. Tarkistusta haluaisin sanoa, että kukapa olisi ajatellutkaan, että tulenkaan sanomaan mitään, mutta haluaisin sanoa, että artiklassa 18, joka koskee toimintoja, jotka liittyvät näihin kulkuneuvojen toimintaan ja voimalaitteisiin ja niihin liittyviin, niin osalta tehdään muutoksia. On tärkeää, että parlamentti tekee sen. Kurvauskysymys on hyvin tärkeä, se on varmaankaan yllätys. Niissä näissä tuloskysymyksissä saattaa muuttua aika vaikeaksikin, koko tämä AVS-kysymys, kuten aiemmin olen todennut. Me todellakin tulemme kevään tarkistuksia, ja olemme jo niitä tehneetkin, jotka merkitsevät sitä, että kaikille kaksipyöräisille moottorisilla kulkuneuvoille tulevat pakollisiksi jarrujen lukitumista estävät laitteet vuodessa 2015. Ja sitten sellaiset laitteet, joiden tilavuus on alle 50 kuutiometriä ne tämän alle, kuutiosenttimetriä tuki korjaa tämän alle, miten uusi päivämäärä, mikä liittyy siihen, että mitä voidaan jarrutekn... uuden jarrutekniikan voidaan lähentää onnettomuuksien lukumäärää kaksipyöräisillä moottoriajoneuvoilla huomattavasti. Ja toivon, itse asiassa jopa uskonkin, hyvät kollegat, että te varmastikin olette saaneet tietää, ettei materiaali tai sovelluskustannukset, jotka liittyvät abs ole mitenkään järkyttävän korkeita, eivätkä ne johda epäsuotuisaan suhteeseen ajatellen tulosta, johon niillä pyritään. Jokainen kuolemantapaus, joka teillä on aina liikaa näiden kulkuneuvojen yhteydessä. Ja meidän on todellakin tehtävä tätä vastaan jotakin, ja ABS uskoakseni järjestelmä, joka tässä voisi olla hyödyllinen. Sen lisäksi ehdotan, että euro 4 ja euro 5 tehtäisiin yhdistettynä uudeksi sitovaksi euro 4 tasoksi vuodessa 2015 kaikille uusille ajoneuvotyypeille. Olin hiukan skeptinen kuitenkin ajatellen keskusta, joka liittyy sähköistettyihin polkupyöriin, jotka vapautettaisiin tietyn tyyppihyväksynnän kautta. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa tämänkin jo. Me tervehdimme kuitenkin painokkaasti sitä, että komissio on ehdottanut välinettä, joka liittyy näiden pienten äh, laitteiden hyväksymiseen. Tämä on hyvä asia, joka pitäisi myös ottaa huomioon aivan lyhyesti listamme ja vielä kerran kiitos hyvästä ja luottamuksesta yhteistyöstä. Uh, thank you very much. Uh, Mr. Manders. Manders. <clears throat> Äh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijä lämpimästi että <clears throat> äh, yllättyneeltä. Äh, tervetuloa Eurooppaan. Euroopan Alankomaiden parlamentissa tätä, puitiin pitkään 15 miljoonan ihmisen tarpeisiin. Nyt meitä on 500 täällä, jotka tätä odottavat kieli pitkällä. Olen varma, että löydämme hyvän lopputuloksen, kun tiedän, miten kollega työtään tekee nyt äh, valitettavasti minun äh, muutosyritykset eivät äh, läpäisseet tätä digitaalista suodatinta. Saimme kuitenkin sitten sihteeristön avulla mukaan lopulta. Kiitos siitä. Mitä tulee sähköpyöriin, sähkökäyttöisiin polkupyöriin, kannattaisi ehkä katsoa, mitä Kiinassa on, on tekeillä koska siellä sähköautojen kehitys on todellakin pitkällä. Niistä eh, eh, ne eivät kuulu, eivätkä eh, eli ollaan kieltämässä, kun ovat niin hiljaisia. Eli tämän suosituksen tarkoituksena on saada liikkuminen turvallisemmaksi. Eli sikäli, siksi on järkevää, että noin muutaman vuoden kuluessa – me, meillä on jonkinlainen äh, katsastuselin, joka sitten äh, varmistaa näiden vempaimien kelpoisuuden pyörän ajokunnassa. Minulla on muutama muukin asia tässä mielen päällä. Ne voitte lukea. Ja äh, pyysin Vimiä yksinkertaistamaan nämä, näitä poikkeuksia. Me Äh, esimerkiksi mitä tulee näihin ABS-jarruihin äh, tulevassa, tulevaisuudessa kenties on luvassa vielä parempaa tekniikkaa, mikä pitäisi silloin ottaa huomioon. Komissiokin varmaan tämän on huomioi omassa ehdotuksessaan. <clears throat> mitä, sitten, äh, mitä sitten tulee valmistajien tietoihin tai valmistajilta edellyttäviin tietoihin, mitä sähkö, sähköautojen sähköajoneuvojen äh, latauslaitteiden äh, äh, yhdenmukaistaminen. Hyvä, hyviä lomia vaan ja pääsemme sitten jatkamaan keskustelua syyskuussa. Niin, niin, niin, yksi juttu vielä. Haluaisin todeta, että on, on tärkeää myöskin tätä lateraalista näkyvyyttä parantaa koska pyöräilijät usein valittavat, että, että, he, että heitä, he eivät näy. Kiitos tästä tähän asti työstä. Kiitos, että Ryyle ei ole paikalla. Saan, saanen sanoa tässä muutaman sanan täydennykseksi, taustaksi. Um, Mitä tulee johonkin äh, laajempiin kysymyksiin, olemme tehneet esityksiä esittelijä käsitelläksemme sellaisia asioita, jotka ovat vaikeita, jotka liittyvät nelipyöräisen ohjauksen tai kaksipyörän laitteisiin, joiden tietysti katsoa kulkuneuvoksiin huomattava määrä näistä on sellaisia, että käytetään ammattillisesti maatalouden puitteissa. Ja meistä meillä on käynyt keskustelua valmistajien kanssa ja myöskin herra, väitymiskerran Panzerin mietintöä. Ja ne on kuitenkin katettu paremmin maatalouden ja maa- ja metsätalouden kulkune, ajoneuvojen osuudessa. Ja niitä käytetään tässä puitteissa. Samaan aikaan kuitenkin olemassa asioita, laitteita, joita käytetään pelkästään tieliikenteessä. Ja tässä on nyt ongelma tehdä erot niiden välillä, mutta me ehdottaisimme, että se, mikä erottaa ammatillisen maatalous- ja metsätalousajoneuvon, on se, että se pystyy viemään kuljettamaan välineitä, koska sitä käytetään usein perävaunuihin. Ja tämä näyttäisi olevan meistä sellainen erottelu, jonka kautta voidaan katsoa, käytetäänkö niitä julkisilla teillä ja liittyisivätkö niihin sitten ne survallisuus ja muut välineet, jotka liittyvät julkisilla teillä käyttäviin välineisiin suhteessa sellaisiin ajoneuvoihin, joita käytetään pelkästään maametsätalouden puitteissa. Ehkä esille voisi pohtia tätä ja myöskin komissiolla oli jotakin sanottua. Toinen asia kiinnittää paljon huomiota joihinkin erityisiin teknisiin kysymyksiin, ennen kaikkea ajatellen sitä, että tarkastelimme sitä, miten säädöksissä tehtäisiin tehokkaampia ja että katsottaisiin myöskin, miten kustannuksia syntyy, millaisia kustannuksia syntyy sen toimeenpanosta ilman, että kuitenkaan pyrittäisiin vähentämään ympäristö- tai muita hyötyjä joissakin yhteyksissä komissio on liikaa tarkastellut raskaampien ajoneuvojen käytäntöä. Ja kuitenkin jos katsomme näitä pienempiä, halvempia ajoneuvoja, esimerkiksi skootereita, meidän pitää olla hiukan herkempi tiettyjen asioiden tarkastelu. Haluaisin, että komissio ja esittelijä ottaisivat huomioon sen asiat, jotka on ottanut esille. Ensimmäinen niin taas on se, että meidän pitäisi katsoa, miten, miten päästötilanne huononee elin, ajoneuvon elinjään aikana. Yhdysvalloissa on katsottu tiettyjä standarditekijöitä, jotka on rakennettu tähän analyysiin. Jo, testin jälkeen tehdään testi uudelle ajoneuvolle ja sitten sovelletaan näitä tekijöitä, jotka liittyvät tähän huonontumiseen, mikä näyttää olevan huomattavasti tehokkaampaa pienempien ajoneuvojen osalta. Ja tämä toisaalta saisi aikaan sen, että voisimme odottaa kattavamman, asetuks, kattavamman säädöksen puitteita. Meillä on myös säädöksiä, jotka liittyvät moottoripyörien testaamiseen, josta on sovittu Yhdysvaltojen kanssa noudatetaan samoilla linjoilla. Jos käytetään tällaisia huonontumisfaktoritekijöitä, niin se tekisi myöskin halvemmaksi tämän koko testauksen näiden ajoneuvojen valmistajille. Sitten se, tämmöinen diagnostiikkakysymys. On olemassa erinäisiä alueita, joissa me olemme nähneet mitään varsinaisia perusteluja kustannushyödylle, joka tulisi siitä, mitä komissio haluaa tietyllä alueella tehdä. Me haluaisimme kustannushyötyanalyysin ja vaikutusarvion kokonaisuudessaan, mutta olemme tarttuneet yhteen tekijään. Ja minun sanoisin, että tämä on Iso-Britannian liikenneministeriön osalta saatua tietoa, mitä tulee tähän obd -hen. on olemassa ehdotus, jonka mukaan olisi hienostuneempi seurantajärjestelmä, jota voitaisiin soveltaa halvempiin ajoneuvoihin. Tämä maksaisi kuitenkin huomattavasti rahaa, mutta ajattelen ympäristövaikutusta ei kuitenkaan ole mitään viitettä siitä, että syntyisi mitään huomattavampaa eroa ajatellen ympäristöä siksi, että kysymys on kevyistä pienistä ajoneuvoista. Ja minusta tämä kustannus olisi analyysin mahdollista se olisi noin 9 miljoonaa saavuttaa yhden miljoonan hyödyt. Ja jos tällaista pyrkii tekemään, katsoa asiaa kautta Euroopan että tämä on huomattava, mutta meidän pitää olla tässä varovaisia, sanotaan myös Rova Westfalille. Minä nimittäin ole vakuuttunut siitä, että ABS on tehokas pienemmissä kaksiveressä kulkuneuvoissa, ajoneuvoissa. Tänne yhdistetty järjestelmä CBS on erittäin tehokas ja nyt näyttäisi Euroopan Westfalista, että meidän pitäisi käyttää molempia, koska tämä CBS skottereiden osalta toimii koko ajan. Se parantaa skottereiden eh, jarrutussuoritusta ei pelkästään hätätilanteessa, vaan kun myöskin tätä ajoneuvoa käyttää normaaliolosuhteissa. Ja tästä olisi turvallisuushyöty, hyvä kollegat, hyvät kollegat. Meidän pitäisi nyt hyväksyä tiettyä teknistä mm, teknisiä neuvoja, kautta eh, niitä huomioon. Sen me olemme taipuvaisia sanomaan, että ABS on hyvä, ja, mutta kuitenkin me tarvitsemme teknistä arviointia, ja ehkä Westfall pystyy jotenkin vakuuttamaan minut omasta arviostaan, mutta sitten kun saamme jonkinlaisen teknisen arvion tästä asiasta. Nämä olisivat ne asiat, jotka minä halusin nyt ottaa esille. On muitakin yksityiskohtaisia muutoksia, jotka menevät samaan suuntaan, mutta toinen että herra van der Kamp on vakuuttunut siitä, että emme tee tätä siksi, että emme pidä hänen esityksestään, vaan siksi, että on asian hyvin vakavasti ja tutkimme sitä huolellisesti. Onko muita kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? No niin, komissio, herra Giinen, haluatteko kommentoida? Tiedän, että te olette, tekemässä, te olette tekemissä herra Vanderkampin kanssa näistä asioista keskusteltaessa, mutta ehkä haluatte lyhyesti kommentoida asiaa joitakin niitä asioita, jotka on esille. Voimme tietysti pyytää, että tulemaan myöhemmin uudestaan tänne esittämään lisäkommentteja, mutta voitte käyttää lyhyen puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli olen herra McLeanin tilalla täällä. Hän ei pystynyt tulemaan tänne tänään hyvin lyhyesti. Me seuraamme kiinnostuksella näitä tarkistuksia, joita on tehty. Ja, tehty, ja kiitos siitä, että ne esittelijä myös ryhmitteli ne aihepiireittäin. Ja vielä lisäksi näille kymmenelle äh, aihepiirille olemme ottaneet huomioon joitakin tarkistuksia, jotka menevät vielä pidemmälle kuin ne tavoitteet, jotka tähän on asetettu alun perin. Esimerkiksi kaksi ja kolme pyöräiset äh, kulkuneuvot. Olemme varovaisia siinä, että emme halua mennä liian pitkälle – Eli rajoitumme oikeastaan vain näiden, näiden kulkuneuvojen toimintaan. Ja jotkut niistä tarkistuksista, joiden avulla halutaan vähentää tai rajoittaa ympäristövaatimuksia, nämä ovat erityinen alue, joihin haluamme kiinnittää huomiota ja joista kannattaa keskustella. Ja varmaankin tämä valiokunta ja esittelijä, me yhdessä pääsemme tavoitteeseen. Ja totta kai on ilmiselvää, kuten herra Fandekam sanoi, meitä odottaa paljonkin työtä, kun arvioimme jokaista jätettyä tarkistusta ja odotamme Fandekampin kompromissitarkistuksia. Kiitoksia. Thank you very much. Mainiota. Van de Kamp, haluaisitte vielä sanoa jotain tähän loppuun? <clears throat> Hyvä puheenjohtaja, kiitos kovasti. Eiköhän tämä pelikenttä ole nyt rajattuna, pelaajat istuvat tässä ympärillä, niin keskustelut teidän ja Westfalin kanssa – Täytyy tosiaan sitten lyödä viisaat päämme yhteen, katsoa, me löydämmekö kompromissia. Mutta, mutta emmeköhän nyt selviä näistä haasteista, mitä tulee tähän ensimmäiseen kommenttiin koskien ajoneuvojen virittämistä tai näistä tai muutamista. Ne ovat maatalouskäyttöön suunniteltuja, mutta niillä ajetaan kylillä ja kujilla. Se täytyy ottaa huomioon. Minä en kyllä haluaisi, että maatalous ajoneuvot ajautuisivat moottoripyörien tyyppi hyväksynnän piiriin tai toisinpäin. Sitä on, tätä on puitu jo aika pitkään, mutta yritämme nyt sitten työstää jonkinlaisen kompromissin tästä osin ja, ja niitä toivottavasti kaikki etenette te kesäteillä turvallisesti kaksi, neli tai pyöräisillä. To... Kiitoksia. Palaamme sitten kompromissin muutosesitysten ääreen kesän jälkeen. Minä puhun varmaan muiden varjoesittelijöiden puolesta, kun uskallan kiittää teitä hyvin avoimesta ja energisestä lähestymistavastanne tähän asiakokonaisuuteen, eli kompromisseja hiomaan siitä sitten. No niin, nyt sitten ihan, ihan viimeinen äh, esityslistan kohta 20. Äh, Rova Ivanovan äh, lausunto, lausunto talousasiain valiokunnalle arvonlisäveron tulevaisuudesta. Mielenkiintoinen aihe se. Täällä Koreida Campos paikalla varjoesittelijänä Kreisman varmaankin on Posoin tilalla. Pusutilkaan ei ole paikan vihreitä, mutta Dion on kyllä paikalla. Ja Neil kenties komissiosta tai joku muu. Ja sieltä on joku edustaja selvä. Anteeksi siitä, en saanut vielä viestiä, mutta sieltäpä se tulee. Raponi on, on tuolta vero-osastolta tänne tullut. Nyt meillä on 12 minuuttia aikaa ja tässä ajassa pitäisi kaikki asiat selvittää. Ivanova, olkaa hyvä. Hoping for 20, but... Kiitoksia. Olisin halunnut 20 minuuttia, mutta yritän nyt olla lyhyt sanainen. Totta kai talouskriisi on aiheuttanut paljonkin haasteita eri jäsenmaille. Tämä varmasti Tähän liittyy myös reaktio koko kriisiin juuri siten, että verotusjärjestelmä koko ajan muuttuu. Yritän tässä lyhyesti käydä läpi neljä seikkaa. Ensinnäkin johtuen nykyisen säännösten monimutkaisuudessa koko järjestelmä saattaa olla haitta sisämarkkinoille. Ja järjestelmä heijastuu negatiivisesti varsinkin PK-sektorille. Siksi yritämme löytää toimia, joiden avulla voimme keventää yksinkertaista järjestelmää, joka suuntautuisi enemmän sisämarkkinaorientaatioon. Ja se, että eri alvit, eri hallintojärjestelmät vaikuttavat myös ähm, sähköiseen kauppaan ja vaikeuttaa sitä varsinkin tietyissä jäsenmaissa, joiden on sitten vaikea toimia sisämarkkinoilla. Haluamme helpottaa järjestelmiä siten, että esimerkiksi sähköinen allekirjoitus tuodaan paremmin käyttöön – Ilmeisesti keskustelu jatkuu tuossa vieressä. Mutta tämä sähköinen allekirjoitusdirektiivi, tämä todellakin varmasti helpottaisi ALV-järjestelmiä yli rajojen ja auttaisi PK-sektoria. Haluaisin myös mainita erään tärkeän seikan, ja se on se, että meidän pitäisi noudattaa toissijaisuusperiaatetta silloin, kun haluamme vähentää, pienentää ALV, ALVtä. Ja tämä harkintavalta tulisi totta kai jättää jäsenvaltioille. Ja sehän on sektorikohtaistakin. Ja olisi helpompi toimia, kun otetaan huomioon kansalliset yhteiskunnalliset tekijät – Ja tässä yhteydessä haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka Strasbourgissa tulivat kokoukseemme. Toivon, että saan vielä kuulla lisää heidän näkemyksistään ja lisää ideoita tästä lausunnosta. Kiitos. Kiitos Rova Ivanova. Öö, pahoittelin että tätä aika pulaa, mutta hyvinhän sitten tiivistä. Kampos. Cumprimentar a colega Eliana Ivanova eh, e agradecer-lhe a ocasião que no, nos propiciou para discutirmos em Estrasburgo. Kiitos. Seu projeto de opinião. Haluan kiittää teitä siitä mahdollisuudesta käsitellä Strasbourgissa jo teidän lausuntoluonnostani muutamia lyhyitä havaintoja. Todellisuudessa arvonlisävero on muuttunut siis välillistömästä verosta välisverotukseksi, se on muuttunut tällaiseksi makrotalouden politiikan välineeksi. Se on piirre, joka sillä on, se on keskeinen väline makrotalouden politiikassa. Se on asia, joka täytyy ottaa esille myöskin tässä lausunnossa. On myöskin syytä ottaa huomioon lähentyminen, jota on tapahtunut fyysisen tilanteen ja online eh, tilanteen osalta, kun pyritään määrittämään erityyppisiä ALVitä. Minusta on myöskin hyvin tärkeää ottaa esille toisisuusperiaate ja kaikki kansalliset varaukset, joita tähän asiaan saattaa liittyä. On myöskin syytä katsoa välttämättömyyttä ottaa nämä, nämä erilaiset menettelyt huomioon, jotka liittyvät ALV huomioon, myöskin otettava mm, tehdään viittaus siihen, sitten kun äh, ajatellaan sitä, että komissio teki esityksen siitä, että 2014-2020 olisi eurooppalainen korko äh, jolla voitaisiin rahoittaa eurooppalaisia rahastoja. Tämä asia, tämä tavoite olisi myös syytä mainita, mutta minusta kokonaisuudessaan tämä lausunto näyttää hyvin hyödylliseltä ja mielenkiintoiselta. Thank you very much, uh, chair. Kiitoksia. Ja kiitos Rova Ivanova tästä luonnoksesta ja lähestymistavasta. Tällä direktiivillä on todellakin suora vaikutus sisämarkkinoihin ja se voi auttaa markkinoiden syvenemistä. Ja erityisesti raportointivelvoitteitahan tämä koskee ja sekä yrityksiä. Komissio on esittänyt kaksikin optiota ja ehkä kaikkein tai ainoa asia, jota tämä valiokunnan tulisi korostaa, on se, että meidän täytyy antaa jäsenvaltioille vapaus kantaa alviansa ja kuitenkin kohdella ähm, transaktioita siten, että ne kunnioittavat äh, sisämarkkinoita. Kuitenkin jäsenvaltioiden pitäisi yrittää koordinoida enemmän transaktioita. Ja tämä koskee erityisesti sellaisia yrityksiä, jotka käyvät rajan ylittävää kauppaa. Ja haluaisin myös korostaa niin sanottujen For the content sold on tangible... kulttuurituotteiden osuutta. Ja samalla myös niitä tuotteita, joita markkinoidaan äh, internetissä. Eli online, offline ympäristöissä tapahtuvaa elektronista kauppaa. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy keskittyä, vähentää turhaa hallinnollista taakkaa. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jos haluamme todellakin rajat ylittävää Transaktioon kaupan tai transaktioiden lisääntyvän, joten tämä olisi toivottavaa. Meidän pitää myös muistaa toissijaisuusperiaate. On selvää, että on, tai jäsenvaltioille saattaa olla hyvin vaikeaa hyväksyä tätä tietyltä osin. Tällä tavoin yritykset tietävät, mitä odottaa ja arvonlisäveron kantoa helpotetaan. Haluaisin myös esittää huolestuneisuuteni siitä, kuinka arvonlisäveroa voidaan jopa väärinkäyttää. Tämä saattaa johtaa siihen, että eri jäsenmaissa voidaan tulkita eri tavalla arvonlisäveron kantoon liittyviä säännöksiä, joten toivon, että juuri yritysten kohdalta koko ALV-säännöstö olisi selkeämpi. Herra Dion. Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia vain. Ensinnäkin periaatekysymys. Tässä lausunnossa mm, on ehdotettu siirto muun muassa ollaan siirtymässä epäsuoran verotukseen suuntaan petosten ehkäisemismielessä. Emme me kai voi kieltää sitäkään seikka, että väärinkäytökset ja, ja ALV-petokset ovat merkittävä ongelma Eh, Euroopan unionissa. Ja eh, tällä eh, epäsuora verotushan iskee pahiten väestön köyhimpin osiin suora verotus. Se olisi tässä tehokkaampaa. Eli ensimmäinen kohta on meille pulmallinen ja siihen pyrimme saamaan parannusta aikaiseksi. Okay, thank you. Well, I think on the fraud issue, I suspect... Tämä onkin kiinnostavin aihe meidän kannaltamme, ryhmämme kannalta. Ja tarkastelin tämän sähköisen talouden työryhmämme työtä sillä, vähän sillä silmällä. Me tarkastelemme nimenomaan sitä sitten oman eh, kollegani kanssa eh, ja Kreutzmannin kanssa olemme, eh, olen aika lailla samalla linjalla, mitä tulee fyysisten tuotteiden ja muiden verotukseen. Kuluttajat ymmärrät, on kuluttajan vaikea ymmärtää, miksi he joutuvat maksamaan digitaalisesta kirjasta enemmän kuin kovakantisesta printatusta kirjasta. Aivan, herra puheenjohtaja, en voi teiltä salata mitään Juuri tästä kohdasta halusin puhua, halusin kiinnittää esittelijän huomion siihen. Ja haluaisin tästä jättää tarkistuksen, jos otetaan konkreettinen esimerkki, digikirja, kuinka se määritellään Euroopan unionin laissa – sitä tulee verottaa normaalisti, mutta kuitenkin tavallinen kirja saa niin sanotun alennuksen. Ehkä Rova Steiler ei ymmärtänyt sitä, että minä halusin harmonisoida kaikki arvonlisäveroasteet. Näin ei suinkaan ole. Minä haluaisin harmonisoida sen, mikä koskee erilaisuutta tai syrjintää. Ei, emme voi mitenkään odottaa, kun jo nyt nähdään, kuinka nopeasti kaikki tapahtuu internetissä, että komissio vielä tekisi uuden asiakirjan vihreän kirjan jälkeen. Emme voi odottaa niin kauan, että tähän tulisi uusi ratkaisu. Toivoisin ja minusta on olennaista, että me löydämme paljon nopeammin ratkaisun tähän Kiitoksia huomiostanne ja kiitos, että sain vihdoinkin käyttää puheenvuoron. Kiitoksia. Haluaako vielä joku käyttää puheenvuoron? Nyt meillä taitaa olla juuri juuri aikaa puristaa vielä komissiota lyhyt öö, kommentti tähän aikaan, jäljellä olevaan aikaan. Kiitoksia. Äärimmäisen nopeasti siis minuutti. Kiitoksia esittely, esittelijälle juuri vihreän kirjan äh, ydinkohdat tulivat siinä esiin ja me olemme saaneet paljonkin materiaalia, 1700 asiakirjaa ja olemme käymässä läpi näitä lisäyksiä, näitä asiakirjoja ja suurimmat keskeiset ongelmat liittyvät juuri sisämarkkinoihin ja siihen, kuinka arvonlisävero toimii sillä oikeudellisella pohjalla, joka sille on annettu, mitä tulee erityisongelmiin, esimerkiksi digi, digitaalisiin kirjoihin, komissio ottaa tai ryhtyy tarvittaviin toimiin näiden kohdalla. Ja arvonlisäverojärjestelmissä tulee ottaa enemmän huomioon tekninen kehitys. Me emme ole osanneet vielä ottaa ottaa tarpeeksi huomioon tätä kehitystä. Me olemme äh, toimineet hiukan vanhanaikaisesti. Ja sitten äh, eri, erilaiset ALV-kannat. Meidän tulee ottaa huomioon eri politiikat juuri tältä kannalta tai, tai tässä aihepiirissä. Ja totta kai koko hallinnollinen taakka tulee olla kevennetty, jotta Euroopan unionin sisäiset liiketoimet helpottuisivat ja nopeutuisivat. Kiitoksia. Uh, Mrs. Ivanova, do you want to just... Ivanova, haluatko lyhyesti tehdä yhteen, yhteenvedon lyhyesti, niin kiitos kaikille mielipiteistä. Use, use, useimmat kyllä minulle sopivat. Jotkut eivät ole niinkään helposti nieltäviä, mutta herra Kreutzmannin ehdotukset koskien menettelyjen ja sääntöjen parempaa koordinaatiota on oikein, oikein hyvä. De Camposin idea siitä, että, että nämä EU-laskut standardoitaisiin, se on oikein hyvä. Se on meidän mietinnössäkin siitä. Se oli tervetullut ja ehdotuksia. Tämä petosulottuvuus on, on tietenkin erittäin, erittäin tärkeä. Äh, minä äh, tiedän, että, että kollegani työstää tätä, tämän tyyppistä mietintöä jo siksi, tai lausuntoa siksi tähän en sitä nyt sitten ottanutkaan, koska keskityin vain sisämarkkina näkökulmaan. 20. heinäkuuta on muutosehdotuksien jättämisen takaraja, että niitä sitten jään odottelemaan kovasti. Joo, kiitos. Vahvistan puheenjohtajan suulla, että äänestämme asiasta 31. elokuuta, mikä äh, muistuttaa minua siitä, että lopetamme tämän päivän keskustelut käsittelyt tähän. Toivot, kiitän tulkkeja, puheenjohtaja kiitää tulkkeja, toivottaa heillekin mukavaa lomaa. Tapamme 30. päivä äh, elokuuta tiistaina aamulla yhdeksältä. Toivottavasti pääsette nauttimaan äh, virkist, vir, vir, virkistävästä äh, antoisesta lomasta. Ja toki tässä on muutosehdotuksia, joita pitää työstää vielä ensi, ensi, ensi viikon loppuun mennessä. Eli kirjoittakaa ne puhtaaksi ja sen jälkeen vetäydytte antoisaan mukavaan lomanviettoon toivotan erityisesti esittelijöille virkistävää kesätaukoa, että sitten saadaan uutta puhtia virkein mielin esit- mietintöihin, kun palatte.